Hyvät kollegat, äh, voisimme aloittaa kokouksen, koska meillä on täällä tiettyjä kohtia esityslistalla. Eh, ne vaativat keskusteluaikaa. Emme voi viivästyttää enää. Haluan toivottaa kaikki tervetulleiksi. Haluan muistuttaa, että meillä on 10.30 äänestykset, eh, joten eh, olkaa hyvä, hakekaa korttinne, jos teillä ei ole niitä vielä ja nyt aloitan kokouksen. Kiitoksia ja tervetuloa kaikille. Haluaisin aluksi hyväksyä esityslistan kohta kaksi. Esityslistalla yksi muutos esityslistaan on tullut ja me siirrämme herra Luhanin mietinnön todellisen alueellisen sosiaalisen taloudellisen yhteenkuuluvuuden saavuttaminen – nyt oli mahdotonta saada käännöksiä näistä tarkistuksista, joita on esitetty mietintöön. 9.7. mennessä ja siitä syystä emme voi äänestää siitä. Esittelijä päätti, että siirretään 20 7.28. syyskuuta kokoukseen äänestys. Jos ei kukaan ole mm, tätä vastaan, niin hyväksymme esityslistan tällaisena. Kertoisin myös niin kuin tavallisesti, että kokous menee verkkoon. Ja menemme sitten kohtaan kolme pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta 2-3. kesäkuuta. Pöytäkirja on jaettu jäsenille. Ja tämän kokouksen lopussa pöytäkirja on hyväksytty, mikäli mitään vastalauseita ei ole esitetty kokouksen loppuun mennessä. Ja sitten kohta neljä, puheenjohtajan ilmoitukset. Pari ilmoitusta teille. Niin meillä piti olla täällä äh, Unkarin valtuuskunta, eh, niin itse asiassa ensimmäistä kertaa eh, haluan toivottaa tervetulleeksi ne kollegat. Minulla on neljä nimeä. Thomas Feleggi, eh, kansallisen kehityksen ministeri. Herra Choga Geleni, ministerin sihteeri. En tiedä, onko rouva Andrea Hanseros paikalla. Ei vaan, hän onkin kyllä. Tervetuloa teillekin. Rouva Hanseros äh, on osastopäällikkönä ministeriössä ja sitten äh, vielä alivaltiosihteeri. Kiitoksia äh, kovasti. Sanoitte, että voitte puhua jotakin ja jos haluatte keskusteluissa ottaa puheenvuoron, niin olkaa hyvä. Meillä oli Strasbourgissa koordinaattorien kokous ja kertoisin teille vielä, että koordinaattorit päättivät esittää seuraavaa. Ensinnäkin valiokunta esittää suullisen kysymyksen komissiolle päälinjoista tulevassa kohesiopolitiikassa. Ja nyt pyydettiin, että keskustelu tästä kysymyksestä pidetään lokakuun ensimmäisessä istunnossa ja tarkoituksena on laatia päätöslauselman luonnos ja sen esittää valiokunta. Sihteeristö jakaa ennen syyskuun ylimääräistä kokousta lauselman luonnoksen, jossa näkyy, jossa heijastellaan tuota kantaa ja siinä määräajat tarkistukselle 27.–28. syyskuuta ja silloin pää, äänestetään päätöslauselmasta. Ja sitten toinen suullinen kysymys asuntopolitiikasta ja tämäkin esitetään koordinaattorit sopivat. Tästä teksti on jo jaettu jäsenille valiokunnassa. Me keskustelimme myös lausunnoista, joita laaditaan Regi-valiokunnassa. Ensimmäinen lausunto koskee eh, varainhoitoasetusta, eh, Euroopan unionin budjetti. Eh, siinä annetaan lausunto. Lausunnon valmistelee EPP-ryhmä Meillä ei vielä ole nimeä. Niin, eh, on nimi, eli Jan Olbricht on eh, valmistelija ja sitten eh, EU-strategia, sosialistit ja demokraatit esittivät Viktor Dobrinatit ja, ja sitten kolmas BKT ja edistyksen mittaaminen. Siinä vihreät ehdottivat Jean-Paul Besset ja valmistelijaksi. Jos kukaan ei vastusta, niin hyväksymme nämä. Ja sitten koordinaattoreissa keskustelimme vielä ähm, erityisvaliokunnasta, joka käsittelee kestävää unionia 2013 jälkeen lyhenne on SHORE nimeksi tälle valiokunnalle ja ensimmäinen kokous on jo pidetty. Kaiken kaikkiaan 98 jäsentä ja varajäsentä tässä väliaikaisessa valiokunnassa. Regivaliokunnasta on 17 jäsentä. Hyvä osanotto ja minä toivon, että kollegat ovat aktiivisia tässä valiokunnassa, jolla on mm, vuoden ajan toimintaa ja se laati parlamentin kannan ajatellen EUta 2013 jälkeen. Ja meidän pitäisi vielä keskustella koordinaattorien kanssa siitä, miten yhdistämme työn tähän valiokunnan, erityisvaliokunnan työhön, mitkä ovat suhteemme tämän valiokunnan ja tuon valiokunnan välillä. Ja näin päätän kohdan neljä esityslistalla. Eilen meillä oli täällä paikalla eh, ministeri Rudi de Mott, Valonian alueen ja ranskankielisen yhteisön pääministeri. Hän on neuvoston puheenjohtajana eh, seuraavan mm, kuuden kuukauden ajan. Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että pääsitte tänäänkin tulemaan esittelemään äh, puheenjohtajavaltion painopistealueita näillä äh, meidän valiokuntaamme kiinnostavilla alueilla. Mutta ennen kuin annan teille puheenvuoron, esitän äh, pienen toiveen että edustajanne tulee kokouksiimme tulevina kuukausina myös, kun meillä on tämä vaikea ja merkittävä vaihe viime vaihe, kun valmistellaan aikaa 2013 jälkeen. Niinpä annan teille heti puheenvuoron, herra ministeri. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä sanon tietenkin aluksi, että olen hyvin iloinen siitä, että voin seurata teidän töitänne näin läheltä. Ja Minulle on myöskin suuri kunnia tässä teidän edessänne, hyvät edustajat, esitellä Belgian puheenjohtaja kautta neuvoston johdossa. Ja samalla minä voin teille kertoa työohjelmastamme, eh, joka liittyy kohesiopolitiikkaan. Aivan aluksi haluaisin teille sanoa, että taloudellinen, eh, alueellinen kohesiopolitiikka on yksi Belgian painopistealueista. Meillä on tapana sanoa, että puheenjohtajalla ei ole e, mielipidettä eikä puheenjohtaja osallistu keskusteluun, mutta prioriteetteja kuitenkin on. Mitä tulee näihin tavoitteisiin 2013 jälkeen, niin niitä me tarkastelemme. On kysymys asialistasta. Te tiedätte, että ensi syksyn aikana komissio julkaisee viidennen kohesiokertomuksensa. Tässä kertomuksessa on analyysi, joka on yksityiskohtainen tilanteesta, missä olemme menossa, kun pyrimme talouksiamme saamaan sopeutumaan toisiinsa ja kuinka me sitten vastaamme strategieisiin tavoitteisiin politiikallamme sopiiko politiikkaamme muihin politiikan lohkoihin ja jäsenvaltioiden politiikkaan. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka tällä hetkellä ovat vielä auki. Tässä kertomuksessa tulee myöskin olemaan ensimmäiset viivat, suuntaviivat kohesiopolitiikasta vuoden 2013 jälkeen. Mikä rakennepolitiikan rakenne tulee silloin olemaan ja mitkä ovat strategiset perustat sille? kuinka se liittyy strategia 2020 ja kuinka vastaamme tiettyihin uusiin haasteisiin, erityisesti kestävän kehityksen haasteeseen. Mitkä ovat ne prioriteetit, joihin on keskityttävä politiikassamme ja vielä se, kuinka vahvista, varmistamme sen, että rakennerahastoja käytetään tehokkaammin. Hyvät parlamentaarikot, hyvä puheenjohtaja, Monenlaista val- valvonta, anteeksi, valmistelutyötä on jo tehty. Ja väliaikaraportti ko- kohesiosta ja 2020 strategiasta on vielä kesken. Aikaisemmat aluepolitiikan komissaaritkin ovat olleet tässä mukana, kuten te, rouva puheenjohtaja. Monella, Monet ihmiset, kuten Marianske Lasne viime vuonna puheenjohtajan ominaisuudessa, tai Espanjan kaudella Saragosse, jotka ovat osallistuneet työhön, niin tätä kautta myöskin neuvosto on asian puuttunut. Viime maaliskuussa on todettu, että kohesiopolitiikan täytyy olla mukana strategiaa 2020. Kesäkuun 14. päivä neuvosto hyväksyi päätelmät eh, siitä, kuinka ohjelmat 2007-2013 pannaan täytäntöön. 14. ja 15. huhtikuuta täysistunnossa eh, alueiden komitea hyväksyi lausunnon, jonka oli laatinut saksalainen Michel Schneider ja joka koski pol- kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Ja te tietenkin parlamentaarikot eh, te olette miettineet näitä asioita hyvin intensiivisesti ja teiltä on tullut hyvin monta päätöslauselmaa viimeisin viime viikolla. Aiheena aluepolitiikka Euroopan unionissa ja talous- ja finanssikriisin vastainen taistelu, erityisesti tavoite kahden osalta. Sen Lisäksi on tällainen positiopaperi, joka liittyy teidän kantaanne kohesiopolitiikasta. Onpa sitten kysymyksessä komissio, neuvosto tai parlamentti, pääkaupungit, alueet, niin joka taholla me tiedämme, että tällä hetkellä mietitään ja analysoidaan ja ennen kaikkea hahmotellaan kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Tämä viides kertomus, josta äsken puhuin, kohesiosta, on sellainen, että omalla kaudellamme, Belgian puheenjohtajakaudella, me menemme todellakin tämän asian ytimeen. Mutta ei ole kysymys vain aikataulusta. Koska kohesiopolitiikka on politiikkaa, joka on perussopimuksissa mukana, ja se on täysin hyvin vankasti legitiimeä politiikkaa. Meillä on taloudellista, sosiaalista, alueellista haastetta edellämme ja Euroopan rakentamisen vuoksi tähän täytyy hyvin tasapainoisesti eh, tarttua. Nykyinen talous- ja sosiaalikomitea on tähän myös osallisena, mutta me emme ole vielä voineet määritellä tarkkaan, mitä tämä kriisi vaikuttaa työllisyyteen ja, ja muihin sosiaalisiin seikkoihin. Strategia 2020 suhteenkin tämä kriisi on paljastanut, kuinka heik- paljon heikkoja kohtia talouselämässämme on. Sellaiset sektorit, joilla on kestävää kehitystä alueilla, kaupungit, erilaiset alueet, kaikki toimivat ja tällä tavalla me saamme e, sellaisia, käsimme sellaisia välineitä, jotka pitkällä tähtäimellä e, vievät meitä taloudelliseen kasvuun ja myöskin työllisyyden vahvistamiseen. Kohesiopolitiikan e, lisäksi pitää katsoa, että sisämarkkinat syventyvät samanaikaisesti. No, mikä sen rooli on sitten Eurooppa 2020 strategiassa? Haluaisin sanoa teille, että tämä strategia on se, joka vahvistaa kohesiopolitiikan ja jonka käytössä ovat rakennerahastot, joita puolestaan käytetään strategia 2020 toteuttamiseen. Belgian kannalta on hyvin toivottavaa, että toiminta Eh, mahdollisuudet eh, rakennerahastoissa pysyvät ennallaan ja että niitä vielä vahvistetaan. Kohesiopolitiikka on tärkeä tekijä, jolla alueellista kehitystä eh, tuetaan koko Euroopan alueella. Se on hyvin tärkeää politiikka Euroopalle ja se on hyvin tärkeässä asemassa Belgian kaudella. Minä haluaisin teille vielä sanoa, että Belgian kausi on sellainen, että me jatkamme aikaisemmin tehtyä työtä. Ja me myöskin eh, seuraamme sitä erinomaista työtä, jota Espanja ja Euroopan parlamentti yhdessä tekivät. Ja tässä erityisesti ajattelen niiden lainsäädäntöehdotusten hyväksymistä, jotka ovat sääntelystä ja yksinkertaistamista koskien aluekehitysrahastoa. Se tärkein asia, jota me aiomme nyt tehdä, liittyy siihen, että tuleva kohesiopolitiikka on tehokasta ja tehtävänsä täyttävää. Me tarvitsemme tätä taloudellisen kehityksen vuoksi ja kun me näin olemme todenneet, niin kuinka otamme tämän käyttöön? Meillä on kaksi ratkaisua. Ensimmäinen on tavoitteiden kohdentaminen, ja temaattiset painopisteet kyseessä – Meillä on Eurooppa 2020 strategia ja pitää miettiä, minkälaiset teemat ovat kaikkein oleellisimpia rakennetoimien mm, puolelta. Ja myös täytyy miettiä, minkälaisia tavoitteita meillä on ja kuinka me voimme sitten yhdistää näitä teemoja. Meidän täytyy kumppanuusmenettelyä komission kanssa harjoittaa, jotta me pääsemme näihin tavoitteisimme. Meidän täytyy myöskin esittää kysymys siitä, että miten tämä sopii yhdessä muiden politiikan lohkojen kanssa ja eurooppalaisten muiden välineiden kanssa. Meillä on erilaisia tapoja puuttua asioihin. Meillä on alueellisia ja paikallisia tahoja, ja niillä on oma roolinsa koko tässä politiikan kentässä. Meidän täytyy myöskin johdonmukaisuus säilyttää aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston välillä. Ja sitten toinen vastaus tähän on maantieteellinen jakautuminen. Meidän pitää miettiä sitä, että alueellinen kilpailukyky, työllisyys, ovatko ne edelleen tässä tapetilla konvergenssin ohella. Sitten täytyy miettiä, mitkä alueet ja mitkä prioriteetit ja mitä menettelyä käytetään. kilpailu, alueellinen kilpailukyky ja kohesio, niiden pitää soveltua yhteen. Meillä täytyy myöskin olla siirtymäjärjestelmiä ja erilaisia modulaatiomalleja, joten, joilla eurooppalaisia tukia ohjataan. Belgia käsittelee myös muita eh, kysymyksiä. Eh, kohesiopolitiikan rakennetta esimerkiksi kaupunkialueiden osalta. Meidän täytyy miettiä alueellista eh, koherenssia. Ja tässä ajattelen esimerkiksi palvelujen saatavuutta. Minä tiedän, että teilenkin tästä asiasta puhuitte. Kaikista näistä asioista puhutaan epävirallisessa ministerikokouksessa, joka pidetään 22. ja 3.11. Liesissä. Tässä ministeri, tähän ministerikokoukseen olen jo tässä vaiheessa kutsunut puheenjohtajanne Rova Hybnerin. Valiokuntanne haluaa aivan kuten äsken sanoin jo johdannossani, minä tulen tänne mielelläni kertomaan näistä asioista. Alueellinen yhteistyö on sellainen kysymys, josta pitää myöskin puhua ja katsoa makroalueiden roolia. Tämä on hyvin ajankohtainen aihe, koska yleisten asioiden neuvostolle tulee tässä syksyllä ehdotus esimerkiksi Tonavan kohdalta. Tämä liittyy korkean tason konferenssiin, jonka tulemme järjestämään 39. ja ensimmäinen lokakuuta Turneen kaupungissa. Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentaarikot, minä päätän esitykseni sanoen, että olen täysin käytettävissänne ja totean vielä, että on hyvin tärkeää käydä tiivistä vuoropuhelua meidän toimielintemme kesken. Te voitte myöskin luottaa siihen, että Belgia tekee parhaansa helpottaakseen instituutioiden välistä keskustelua. Kiitos. Niin, arvoisa ministeri, kiitoksia. Tästä avaamme keskustelun ensimmäiseksi herra ministeri. Kiitos paljon. Eh, Eilen me kävimme keskustelua kansallisten parlamenttien kanssa ja me mietimme yhteistyötä tässä valiokunnassa. Minun mielestäni Belgia on varmasti maa, jolla on paljon kokemusta hallinnosta eri tasoilla ja se antaa hyvän pohjan. Haluan tässä tuoda yhden asian esille, nimittäin sen, kun viittasitte, että me tarvitsemme politiikkaa alueellisen kohesion eteen. Ja se täytyy tietysti muodostaa konkreettisesti niin, että alueet työskentelevät mukana. Lissabonin ohjelmassa asia oli niin, että jäsenvaltiot saivat liian suuren taakan ja meidän tulisikin todeta, että alueethan ovat ne toimijat, jotka parhaiten voisivat näitä ongelmia ratkoa. 70 prosenttia teollisuudesta ja, ja ja ähm, päästöistä äh, tulee alueelta ja meidän tulee tämä toiminta parempaan muotoon valaa. 2020 tarvitsisimme alueellisen ohjelman ja sopimuksen, ja me tarvitsemme sopimuksen, jolla 2020 strategia toteutetaan. Tämä idea on tuotu esille, myös herra Van Rompuy on reagoinut tähän ja se on ollut kaiken kaikkiaan hyvin myönteinen reaktio ja toteuttamiskelpoinen. Totta kai jokaisella maalla on oma rakenne ja hallinto, mutta olisi järkevää mielestäni, jos luotaisiin viiden vuoden ohjelma, rahoituksista ja toimeenpanosta. Me toteamme, että kaikki jäsenvaltiot haluavat tässä yhteydessä toimia alueiden kanssa yhteistyössä. Tämän ei tule ole vain tyhjää puhetta, vaan tässä tulisi joka valtiolle luoda oma, niille sopivat käytänteet. Se olisi todellakin asia, jota tulisi pohtia ja me olemme tietysti tämän uuden lainsäädäntökauden alkuvaiheessa meidän tulisi tästä saavuttaa uusi sopimuspohja alueiden kanssa. Ja tietysti joustavuudesta on paljon puhuttu, se on totta kai tärkeää. Täysistunnossa me kävimme myöskin keskustelua tästä ja, ja aihe, joka jatkuvasti on tullut esille, on ollut energiatehokkuus. Kak, eh, hiilidioksidipäästöt, ää, eh, eh, ovat tärkeitä perusteita jatkokeskustelulle. haluaisin mielelläni kuulla teidän reaktionne. Ehkä te haluatte asettua näiden uusien hankkeiden lähettilääksi jatkossa. Näin asia varmaan menisi hyvin eteenpäin ja Rova Hybner totesi, että meidän ydinalueestamme täytyy puhua meidän visioistamme pitkän tähtäimen kohesio, näkymistä. Se tuotiin jo eilen esille, mutta haluaisin kuulla teiltä, että oletteko tietoisia tästä asiasta. Onko tämä asia, jonka voisitte myöskin epävirallisissa ministerikeskusteluissa tuoda esille? Tämä epävirallinen huippukokoushan on olemassa ja täällä valiokunnassa meillä on ollut tapana saada kuulla jäs valio, voitu lähe, on ollut tapana lähettää jäseniä näihin epävirallisiin kokouksiin Espanjan puheenjohtajakaudella tämä toimi hyvin. Totta, kaikki eivät sinne pääse, mutta ainakin siellä oltiin mukana. Kiitoksia. Seuraavaksi vielä toinen kysymys. Schröter, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Kiitos paljon. Olen hyvin kiinnostuneena kuullut, kuunnellut sitä, että te haluatte käsitellä kysymyksiä koskien rakennerahastojen maatalou- maatieteellisen ulottuvuuden laajentamista ja se on keskeisessä asemassa ja minä haluaisin tietää, mitkä alueet ovat minkä tavoitteen alla. Nythän meillä on ollut tämä rautainen sääntö, että on otettu bruttokansantulo perustaksi sen jälkeen, kun Ranska – on tässä ja myöskin tämä äh, äh, Stiglitzin raportit ovat asettaneet tämän käytännön äh, kyseenalaiseksi, että voidaanko perustaa alueiden hyvinvointiin ja saattaisi olla muita kriteereitä kuvata alueiden olosuhteita esimerkiksi, että se alueet, jotka ovat eh, eh, bruttokansantulotan eh, parempia kuin 75 prosenttia alueita, mutta joilla on korkea työttömyys. Ja mitä painopisteitä teillä on Belgian puheenjohtaja? Maybe we still take one more question. Ja ehkä vielä yksi kysymys. Niin, Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt täydentäisin sitä, mitä Elisabeth sanoi. Meille on tärkeää se, että BKT-kriteerin mukana tulee muitakin arviointikriteerejä. Ja varsinkin silloin, kun halutaan puuttua ilmastonmuutoskysymyksiin, niin se on CO2-päästöihin. Mitä te olette mieltä siitä, että aluekohtaisesti otettaisiin käyttöön esimerkiksi CO2-kriteeri per capita. Tästä oma alueeni esimerkiksi siellä CO2-käyttö on merkittävä, koska siellä ne kulkee, on paljon läpikulkuliikennettä ja sitten tulee sellaisia alueita, joissa on hiiltä käytetty paljon. On tärkeää siis, että olisi olisi mahdollisuus tällä tavoin tulkita tilastoja, jotta suositaan sellaista politiikkaa, jonka avulla saadaan konkreettisia tuloksia, kun halutaan vähentää hiilidioksidipäästöjä. Eli kriteerien pitäisi olla täydentäviä. Me haluamme myös biodiversiteettikriteerejä, samoin kuin kulttuurien kukoistuskriteerejä. Nämä kaikki voitaisiin ottaa käyttöön silloin, kun arvioimme politiikkaa. Kiitos. Kiitoksia ja nyt pyytäisin ministeriä vastaamaan. Haluaisin aluksi kiittää teitä näistä ensimmäisistä kysymyksistänne. Van Nistelrooille haluaisin vastata, että eh, se, että kuinka me käsittelemme sitä, mikä vaikutus tällä todella on kaupunkeihin ja, eh, ja alueisiin. Minä olen aivan vakuuttunut siitä, että meidän strategiamme, jotka voisimme toteuttaa Euroopassa, niin se epäonnistuisi, jollei selvästi anneta suuntaa eh, kaupungeille ja alueille, kuinka pitää toimia. Meidän mm, viitepisteemme ovat abstraktisia tällä hetkellä, jollei ne kaikkea toteuteta sillä tavalla, että todellakin osallistutaan monelta taholta. Mitä sitten talouden nousuun tulee ja sen vahvistamiseen, niin me tiedämme, että kohesio perustuu eräisen perusasiaan, ja se on halu toimia konkreettisesti ja toteuttaa strategista politiikkaa. Olen aivan tämän periaatteen takana, jonka mukaan meillä on tiettyjä aloitteita, joita on tehty ja jotka ovat sellaisia, että tähän asti eurooppalaisessa politiikassa niitä ei ole tarpeeksi laajennettu niin, että osi, osallistuja olisi tarpeeksi, eikä myöskään seuranta ole onnistumisen kannalta parasta mahdollista. Minä voin teille todeta, että minä tämän uskon, että täällä on hyvin laaja enemmistö sen takana, että tämän, tällainen tahdonalainen visio, jossa osallistumis on tärkeää, on myöskin teidän enemmistön näkemyksenänne. Esimerkkinä tästä voisin sanoa, että Belgian osalta voisin sanoa seuraava. Meillä on tällainen mekanismi otettu käyttöön, jonka mukaan kaikki liittovaltion osat toteuttavat yhdessä eurooppalaista 2020 strategiaa. Meillä on siis belgia, belgialainen tällainen strategia, johon liittyy myöskin seuranta. Ja syyskuussa meillä on kaikki valmiina ne seikat, jotka kertovat, kuinka on toimittava. Tämä on esimerkki, ei se tietenkään ole täydellinen. Me tiedämme, minkälaiset rajoitteet maassamme on tällaisen tekemiseen. Mutta kuitenkin tällä tavalla me, me saamme eurooppalaisiin strategioihin lisää johtopäätöslauselmia. Me keskitymme mm, politiikassamme tähän näihin asioihin ja me olemme tosiaan niitä jo käsitelleet ja keskustelu jatkuu. Sitten kaksi muuta kysymyksen esittäjä, Rova Schröter ja edustaja Alfonsi. Tosiaankin tällä hetkellä Meillä on hyvin monenlaisia kysymyksiä, Ei, en sanoisi epäilyksiä, mutta kysymyksiä. Ja mietimme sitä, kuinka saamme talouden jälleen toimimaan. Ja mietimme, että onko BKT eh, tai sellainen keino, joka riittää meille mittaamaan onnistumista. Kysymys ja vastaus, joita joka pitää tähän antaa, on, että tietenkin me mietimme muitakin mittareita. Minä nyt tässä makrotaloudelliseen teorioihin lähde, mutta sen, joka sai Nobelin palkinnon taloudesta ja puhuttiin muista talouden moottoreista – niin tätäkin taustaa vasten meidän täytyy vähän laajemmin katsoa tätä asiaa. Kestävä kehitys on asia, johon liittyy tietenkin hiilidioksidipäästöt. Sehän on yksi asia, joka tulevaisuudessa tulee mittaamaan ja onko se sitten riittävä, mutta katsotaan. Ja muut indikaattorit, joita meidän täytyy seurata, E, ne ovat sellaisia, joilla tätä hyvin monipuolista tilannetta voidaan e, tarkastella. Tämä kynnysarvo 75 prosenttia, e, varsinkin tässä phasing out-kysymyksessä, meidän pitää miettiä tätä. Mitä varten me mietimme näitä asioita? Meillä ei ole vielä ratkaisua. Mutta jos on 74 prosenttia tämä BKT ja sitten yhtäkkiä E, noustaan 75 prosentin tasolle, niin onko silloin tilanne se, että kaikki, kaikki asiat määritelläänkin tämän e, kynnysarvon mukaan? Eli mikä muuttuu tässä välissä? Jos 75 päästään, niin sitten sanotaan, että okei, kaikki onkin kunnossa. No tämä on vähän omaista, mutta haluan täällä sanoa sitä, että meidän täytyy yhdessä miettiä, kaikenlaisia vaihtoehtoisia mittareita. Kaikki nämä määräykset, joihin kuuluvat sellaiset tekijät, jotka ovat siis BKTn lisäksi olemassa, niin ne ovat asioita, joita tässä keskustelussa pitää käydä, mutta en nyt halua mennä siihen liian syvälle. Kuitenkin tämä periaate, jota ajattelussamme pitää noudattaa, niin siinä täytyy olla muitakin elementtejä mukana. Olen aivan varma, että pohdintaan menee paljon vielä aikaa, enkä halua millä tava, millään tavalla tätä keskustelua jarruttaa, koska se on kiireellinen keskustelu. Meidän täytyy tehdä makrotaloudellisia periaatteita, pystyä luomaan Eh, keskenämme. Ja jos me haluamme kasvua ja toimivaa taloutta vastaisuudessa, niin meidän täytyy saada sellaisia malleja, jossa on muitakin arvoja kuin tähän asti. Viktor Bostinar. Kiitoksia sitten Viktor Postinaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri, haluaisin kiittää teitä puheenvuorostanne ja sitoumuksestanne. Regivaliokunta pitää erittäin tärkeänä Belgian puheenjohtajakautta, koska nyt täytyy valmistella hyvissä ajoin niitä keskusteluja ja toimielin puitteita, jotka ovat virallisia, epävirallisia, jotta päästään myönteiseen tulevaisuuteen kohesiopolitiikassa. Te tiedätte hyvin, kuinka me olemme päässeet nykyisen budjettiratkaisuun, minkälaisia taisteluja käytiin kohesion ystävien ja muiden valtioryhmien kanssa. Keskustelut olivat todella pitkät ja pääsimme ratkaisuun. Mutta kysymykset ovat seuraavat. Ensinnäkin, mikä on nykytilanne neuvostossa ajatellen kohesiopolitiikkaa ja sen tulevaisuutta? Ja toinen kysymys. Parlamentti, komissio ja neuvosto. Miten voimme toimia yhteistyössä, todellisessa kumppanuudessa, jotta eh, saisimme eh, aikaan parempaa suunnittelua koheesiopolitiikassa ja pääsisimme myönteiseen ratkaisuun, eh, erittäin tarpeelliseen ratkaisuun, jota tarvitsevat kansalaisemme Euroopassa. Ja myös äh, minkälaista äh, roolia näyttelee Belgia puheenjohtajavaltiona, jotta se äh, valmistelisi ne hyvät edellytykset keskusteluille, koska nyt meillä on jo kiire. Me olemme 2010 vuodessa, mutta silti on kiire. kiire kiitos kovasti, herra ministeri. Thomas Deutsch. Kiitoksia ja sitten edustaja Deutsch. Tisztelt elnök úr, miniszterelnök úr, kedves kollégák! Herra puheen, er, eh, puheenjohtaja, hyvät kollegat! Kuuntelin tähän asti sanottua ja olen iloinen siitä, mitä tekin sanoitte. Tehän totesitte, että Belgian puheenjohtajuus painottaa aluepolitiikkaan ja ennen kaikkea kohesiopolitiikkaan vuoden 13 jälkeen. Tämä on minusta hyvin tärkeää. Sillä on tärkeää tietää, mitä tavoitteita meillä on, miten kohesiopolitiikka vuoden 13 jälkeen muotoutuu ja mitä painopisteitä sille asetetaan. Tämä äh, liittyy läheisesti 2020 strategiaan. Mutta haluan kuitenkin pienen ironisen huomautuksen tässä esittää. Viime vuosina olemme nähneet eh, asioita, jotka ovat toimineet huonosti. Instituutiot ovat eh, tuijottaneet omaan napaansa. Asiantuntijaryhmiä on perustettu vuoden 2013 asia, äh, kehityksen tiimoilta. Äh, Aluekehitys on tärkeä seikka ja sen täytyy saada tärkeä asema ja näin ollen meidän täytyy tarkastella myös sitä, mitä tähän asti on saatu aikaan. Euroopan parlamentti on erityisessä valiokunnassa käsitellyt asiaa ja Espanjan puheenjohtajakaudella tätä on myöskin korostettu ja nyt Belgia jatkaa. Miten alueiden komitean rooli tässä muotoutuu? Onko mahdollista teidän puheenjohtajakaudellanne yhteistyötä harjoittaa sen kanssa? Tähän saakka minusta tätä työ, tehtävää on koordinoitu liian vähän, on ollut liian vähän strategisia pohdintoja tältä osin. Ehkä koko asia tulisi muodouttaa ähm, läpinäkyvämmin ja saada kokonainen, kokonaisuutta korostava ote tähän asiaan. Ennen kaikkea, kun on kysymys tärkeistä ratkaisuista, niin silloin täytyy eri toimielimissä käsitellä asiaa, mutta vetää yhtä köyttä, koska kysymys on asioista, jotka todellakin koskettavat kansalaisiamme. Nämä ovat ratkaisuja, jotka koskivat belgialaisia pormestareita tai unkarilaisia tai pol- puolalaisia pormestareita. Ja silloin täytyy varmistaa se, että asiat toimivat hyvin. Neuvosto valmistelee asiakirjoja, jotka täytyy toimittaa eteenpäin ja haluan vielä kerran todeta, että läpinäkyvyys on tärkeää, että asiat ymmärretään siellä, missä niitä tarvitaan ja toivon, että tässä Belgia jatkaa parannusta. Kiitoksia edustaja Trema Kirje Kiitoksia. Arvoisa ministeri, minä haluaisin kuulla teiltä Tehän puhuitte kestävästä kehityksestä itse. Minä haluaisin vastauksia kysymyksiin, jotka syntyvät tästä keskustelusta. Me olemme nyt sellaisessa vaiheessa, että kriisi koettelee tiettyjä alueita, tiettyjä maita EU:ssa. Ja haluaisin tietää, millaisia suuntaviivoja aluepolitiikassa pitäisi olla, jotta varsinkin ne alueet, jotka kärsivät kriisistä, eh, Baltian maat, Välimeren maat, Unkari, tiedätte kyllä mistä puhun, eh, ja haluaisin kuulla, autetaanko näitä maita perustamaan sellaista politiikkaa, joka olisi eh, syklin vastainen tässä kriisissä? Ja annetaanko tukea, jotta nämä vaikeat hetket voidaan elää ja voidaan päästä niiden yli. Kestävyys on luksusta tietyissä maissa, omassa maassa mm, niin mukaan lukien. Voidaanko siis todellakin tukea näitä maita, jotta voidaan tehdä eh, kestäviä sijoituksia? Kiitos. Maybe minister, yes, you could. Ministeri, olkaapa hyvä. Merci, euh, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Palatakseni näihin puheenvuoroihin, joita tässä kuulimme, haluaisin sanoa muutaman sanan herra Bossin Rulle eh, tästä neuvoston tilasta ja tulevaisuudesta, joka koskee nimenomaan kohesiopolitiikkaa. Neuvosto ei vielä tässä vaiheessa tiedä, ei ole sanonut muodollista näkemystään vielä kohesiopolitiikasta, eikä ole minkäänlaista tiedonantoa eikä ehdotusta olemassa. Nimittäin on tiettyjä seikkoja, jotka tähän asiaan vaikuttavat, esimerkiksi budjettiarviointi, peruskysymys, joka on strategiaan liittyvä on tietenkin, että kuinka paljon varoja on, ja jos varoja on, niin mihin niitä käytetään ja miten kestävän kehityksen rooli tässä tulee mukaan, eli kuinka paljon varaa on käytettävissä. Me emme käyttää aikaa siihen, että vakuutamme kohesiopolitiikan tarpeellisuudesta neuvoston eikä pelkästään siksi, että minä olen vakuuttunut asiasta, vaan myös siksi, että minä olen myöskin varma siitä, että monet tarkkailijat ovat sitä mieltä, että talouden kehitys ei onnistu ilman kohesio, kohesiota. Ja kohesiopolitiikka ei mitenkään ole kestävän kehityksen vastakohta. Se on välttämätön osa politiikkaa, koska uskoisimme, että ilman kohesiopolitiikkaa emme selviä. No miten me nyt sitten toimimme? Tiettyä keskustelua on käytävä. Thomas Deutsch äsken tässä sanoi, että voisin näin ironisesti sanoa, että kaikki nämä paikat, joissa pohditaan, instituutiot, seminaarit, ilmaistu tahto, siellä sun täällä siihen liittyen, kuinka strategia täyten, täytetään. Mutta jossakin vaiheessa täytyy sitten mennä konkreettiselle puolelle. Ainakin on selvää, että emme voi jatkaa entisellä tavalla. Tässä kun puhun kansalaisista tässä yhteydessä, en puhu asiantuntijoista, kuten te, Joskushan asiantuntijatkin voivat menettää punaisen langan ajattelussaan, mutta minä puhun nyt niistä ihmisistä, jotka ovat tämän politiikan kohteita. Tietenkin paikallistaso ja kansalaiset siellä. Miten asiat saataisiin paremmin niveltymään toisiinsa? Meidän täytyy mielestäni toimia sillä tavalla, että me ensin määrittelemme strategiat ylhäältä käsin, avaamme tämän tilan, mutta sitten meidän täytyy antaa varmuus myös niille, jotka ovat siellä toiminnan kohteen puolella, e, että toiminta ja toimet ovat niin onnistuneita, että kaikki menee hyvin. Ja jos on strategia, ja jos on kiinnostusta sen täytäntöön panemiseen, niin me kyllä teemme sen. No mistä tässä kiinnostuksessa on sitten kysymys? No siitä, että strategia on yhteensopiva muiden toimien kanssa. Meidän täytyy varmistaa aluksi, aluksi, että asiat ovat strategiassa mukana, koska tällä tavalla voitamme enemmän kuin se, että asiat jäävät sen ulkopuolelle. Minä luin tässä hiljattain avoimen kirjeen Van, se on siihen, oli siihen aikaan kirjoitettu, kun Van Rompuy astui toimeensa. Siellä oli näitä transversaaleja strategioita käsitelty. Ja jos vähänkin on huolestunut tai paneutunut kohesiopolitiikkaan, niin voi ymmärtää, että nämä kattavat politiikan lajit ovat sellaisia, että kohesiopolitiikka tuo niihin uutta sisältöä. On loogista, että nämä kaikki niveltyvät toinen toisiinsa, koska ei ole, mitään, ei ole niin, että joku politiikka veisi toiselta politiikalta sisältöä. Jos me haluamme tosiaankin, että strategia 2020 tuo tulosta joka sektorille – niin meidän täytyy toimia niin, että kaikki strategian myötävaikuttavat tahot saavat siitä itse jotakin. En puhu tässä nyt rahatermein, minä puhun kasvusta, minä puhun siitä, sen osoittamisesta, että kaikki toimii. On selvää, että talouden rakenteelliset heikkoudetemme ovat paljastuneet. Ja tällaisen, eh, ainahan ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki kohesiopolitiikassa on vahvistettava näitä heikoimpia lenkkejä. No, mitä aluetasolla sitten voidaan tehdä? Kaikessa tässä pohdinnassa pitää fokusoida prioriteetteihin, mihin pitää investoida. Ja sitten kun tämä on tehty ja kun kaikki ovat ymmärtäneet sen, että näiden tavoitteiden eteen on tehtävä työtä, niin silloin voimme unohtaa tämän aivan perustellun eh, ironian, joka liittyy siihen, että me vain puhumme asioista laittamatta niitä, panematta niitä täytäntöön. Meidän täytyy keskittää tavoitteitamme. Tässä edustaja Tramopoulos esitti kysymyksen ja eh, sanoi, että tässä nyt muuttunut tilanne. että me olemme käyttäneet tiettyjä panoksia jo politiikassamme. Ja toivon, että jatkossa sitten näkyy, mitä on tapahtunut. Jos me nyt uusiin kohteisiin keskitämme rahamme ja voimamme, ja käytämme vähenevät resurssit paremmin. Jos me käytämme vähemmän energiaa ja jos keskitämme toimemme sillä tavalla, että strategia on hyödyllinen, niin silloin saamme tällaisia laajasti kattavia tuloksia syntymään. Se on kantamme. Kohesiopolitiikka perustuu juuri tällaiseen lähestymistapaan. Eli alueellinen politiikka on taustalla. Ei ole kestävän kehityksen varmistavia elementtejä olemassa, elevät alueet ole mukana. Sitten vielä lopuksi kysymykseen vastaisin, joka täällä esiintyy monenkin eh, taholta. Meidän täytyy toimia sillä tavalla, että kun me toteutamme kohesiopolitiikkaa, niin meidän täytyy myös nähdä aina, että toteutettu politiikka on toiminut ja seuranta, jota voimme harjoittaa, niin siinä meidän täytyy saada tiedoksemme se, että kun olemme tehneet investoinnin kohesiopolitiikkaan, että siitä on syntynyt jotakin tulostakin. Eli tällainen vahvistus politiikan onnistumiselle, se kertoo meille tehokkuudesta. Kiitoksia. Ja sitten äh, Kari Merci, monsieur. Kiitoksia, hyvä ministeri. Tervetuloa tänne valiokuntaan. Toivottavasti meillä on toistakin äh, mahdollisuus nähdä teitä. Minulla on useampiakin kysymyksiä. Voisitteko hiukan kehitellä äh, puheenjohtajavaltion roolia, varsinkin millainen rooli puheenjohtajavaltiolla on kaupunkiulottuvuudessa kohesiopolitiikassa? Että tiedätte hyvin, että Useimmissa Euroopan suurissa kaupungeissa BKT on nousussa ja paradoksi on siinä, että sosiaaliset erot ovat räjähtämäisillään. Haluaisin tietää sosiaalisesta osallisuudesta, millainen politiikka ja millaiset painopistealueet tässä ovat, kun puhutaan rakennuksista, energiatehokkuudesta ja te puhuitte myös osallistumisesta äsken te tiedätte hyvin, muutaman päivän päästä julkaistaan Urban hankkeen jälkiarviointi ja siinähän olivat mukana kaikki paikallistason edustajat. Voitteko arvioida näitä tulevaisuudessa tämän tyyppisiä hankkeita? Ja lopuksi vielä hyvästä hallintotavasta. Mikä on Belgian kanta puheenjohtajavaltiona avoimesta, avoimen koordinointimenettelyyn. Pitääkö se säilyttää, pitääkö sitä muuttaa, pitääkö se poistaa? Tässä siis kysymykseni. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Riikka Manner. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, niin kuin on todettu, puheenjohtajakautenne on erittäin merkittävässä roolissa tämän tulevan kohesiopolitiikan kannalta. Ja, ja on tämänkin vuoksi ilo, että olette tulleet tänne ja voimme tätä keskustelua käydä. Mielestäni olisi hyvin tärkeää nähdä tämä aluepolitiikan laajempi merkitys nytten ja, ja tulevaisuudessa ja nimenomaan suhteessa tähän Eurooppa 2020-ohjelmaan, josta tekin olette paljon puhuneet. Minua itseäni henkilökohtaisesti häiritsee paljon se semmoinen ristiriita-asettelu, jota kohesiopolitiikan ja Eurooppa 2020 tavoitteiden välille ja nimenomaan budjettipuolelle on luotu. Mielestäni tässä pitäisi nyt pystyä näkemään se, se linkki, joka aluepolitiikalla todellakin on näiden Eurooppa 2020 tavoitteiden saavuttamisessa. Ja jos ajatelemme rahoituspuolta, budjettipuolta, niin on tärkeää, että me todellakin pystymme tuon nykyisen budjettitason säilyttämään, koska jos, jos sieltä puolelta leikataan ja alueet alkavat voida huonommin, niin totta kai se myös näkyy negatiivisesti sitten Eurooppa 2020-tavoitteiden asettelussa. Että nämä olisi tärkeää myös sitten näille, ketkä tätä asiaa vastustavat ja kritisoivat kohesiopolitiikkaa, niin pystyä hyvin, hyvin selittämään. Sitten äh, olin erittäin tyytyväinen, tyytyväinen, että mainitsitte tuossa esityksessäni myös palvelujen saatavuudesta. Myös komissaari Haan puhui eilen asiasta ja nosti esille muun muassa kysymyksen laajakaista yhteyksien turvaamista kaikille alueille. Tämän kaltainen kehitys olisi hyvin tärkeä, jos ajattelemme esimerkiksi etätyömahdollisuuksien parantamista. Ja tätä kautta voisimme, voisimme pitää todellakin sitten myös näitä syrjäisempiä alueita asuttuna. Itse, itse haluaisin myös puhua näistä ää, kriteeristöstä, joista jo pari kollegaa kysyikin aiemmin. Olen erittäin tyytyväinen, että myös te otitte kantaa sen puolesta, että tarvitsemme enemmän kriteerejä kuin pelkästään tämän PKT-kriteerin. Tämä on hyvin tärkeää. Esimerkiksi harvaan asutut alueet tarvitsevat oman kriteerin joka heillä nyt on. Se on hyvin tärkeää tulevaisuudessa kyseisille alueille. Ja toinen tärkeä kriteeri ehkä tulevaisuuden kannalta, jota toivoisin, että, että myös neuvostotasolla keskustelisitte ja miettisit. Ja, ja haluaisinkin kysyä myös, että oletteko mahdollisesti jo puhuneet tästä asiasta, on tämä ikääntyminen. Ja ikääntyminen tulee olemaan Euroopalle todella suuri ongelma seuraavan 5-10 vuoden aikana ja, ja erityisesti tiettyjä alueita tämä ikäänt- nopea ikääntyminen tulee koskettamaan hyvin voimakkaasti. Ja sen takia olisi hyvin tärkeää, että myös aluepolitiikassa ja kohesiopolitiikassa voisimme mahdollisesti luoda jonkunlaista kriteeristöä, jolla pystyisimme sitten, sitten vastaamaan tähän haasteeseen, tukemaan noita alueita sillä hetkellä, kun tuo, tuo ikääntyminen kaikkein voimakkaammin tähän alueeseen iskee, koska se tulee näkymään hyvin voimakkaasti seuraavan vuosien aikana muun muassa sitten kilpailukyvyssä. Tässä kysymykseni ja kiitoksia todella paljon. Toivottavasti, että, toivon, että näemme myös teidät jatkossa täällä. Thank you. Is Sean Kelly in the room? Because I, I... Niin, en näe täällä nyt äh, seuraava puhuja, mutta Olci Blasek, äh, olkaa hyvä. Pane ministre, ja jsem si Minä kuuntelin suurella mielenkiinnolla teidän sanojanne ja olen hyvin iloinen siitä, että Belgian puheenjohtajuus asettaa kohesiopolitiikan prioriteettiasemaan rahoitusvarojen oikea kohdistaminen edellyttää, että pystytään niiden tehokkuutta mittaamaan ja alueille tulee varoja, mutta usein sillä ei ole vaikutusta bruttokansantuotteen kasvuun. Tässä mielessä haluaisin tietää, valmistellaanko tehokkuuden arviointia ja valvontaa tältä osin. Ja sitten rahoitus, äh, rahoitusnäkymät äh, äh, johtavat siihen, että varojen siirto tapahtuu hyvin matalalla tasolla. Tällä hetkellä on vain kaksi kaupunkia Alankomaissa käyttänyt tätä mahdollisuutta, emmekä tiedä, onko se vaikuttanut myönteisesti ja eikä vielä tiedetä, on, onko tämä suositeltavaa jatkossa. Integroitu lähestymistapa tässä yhteydessä olisi tärkeä, jotta varoja voitaisiin käyttää hyödyllisimmin hyväksi. Ja minua kiinnostaisikin nyt, onko teillä arviointia tälle ajanjaksolle, eh, tulevalle ajanjaksolle suunniteltu tähän liittyy myöskin uusien rahoitusmenetelmien, kuten Jessikan käyttö. Nämä, tätä rahoitusvälinettä on tähän mennessä käytetty vähän hyväksi. Sitten vielä huomio koskien mahdollisuuksia yksityisen ja julkisen kumppanuuden projekteista, yhteisrahoituksesta, yksityisten kumppaneiden myötävaikutuksella meillä ei ole varviointia näistä ohjelmista saatu. Lähdettekö siitä, että tällainen saataisiin tule- lähitulevaisuudessa? Olkaa hyvä, herra ministeri. Merci, madame la présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin vastata kysymyksiin. Ainakin yksi asia oli kolmessa puheenvuorossa mukana. Tämä kaupunkialueiden kehitys. Haluaisin teille kertoa siitä, että olen vakuuttunut, ettemme voi nyt ajatella tätä kohesion alueellista verkostoa ja verkkoa, ellei me todella ota siihen huomioon näitä kaupunkikeskuksia mikä metropolistumisen rooli alueella on. Eikä saa kuitenkaan tässä yhteydessä unohtaa maaseutua, koska tämä pitää olla tällaista moninapaista politiikan hoitoon. Eli sekä metropolisaatiokehitys että maaseudut yhdessä. Tämä on hyvin korkean tason eh, eh, keskustelua. Meillähän on hyvin keskittyneitä kaupunkeja, joissa, joissa on hyvin paljon haasteita. Esimerkiksi sosiaalinen osallisuus on asia, joka valitettavasti kaupunkikeskittymissä ja metropolisaatiokehityksessä on asia, jossa erot yhä tulevat suuremmiksi. Ja kun me analysoimme politiikkaa, niin tämä syrjäytymisen ja osallisuuden teema täytyy olla siinä mukana. Sosiaalinen osallisuus on Belgialle eräs tärkeä teema ja siksi me olemme järjestäneet tapahtuman tämän eh, teeman ympäriltä. Sosiaalinen syrjäytyminen 18. ja 11 marraskuuta Brysselissä pidetään tällainen tilaisuus, johon olette, olette tervetulleita. Ja toinen asia sitten on, että kaupungit ja metropolit, metropolien muodostuminen on haaste alueille, ei pelkästään aluesuunnittelulle, vaan myöskin siksi, että noin lähtökohtaisesti eh, metropolisaatio on ilmiö, joka ylittää rajat. Me tunnemme paljon metropoleja, jotka ovat ylittäneet alueiden rajat ja e, tästäkin asiasta on huolehdittava. Samalla haluaisin kuitenkin sanoa, että Belgia puheenjohtajana tulee kiinnittämään e, tähän asian huomiota. Meillä on turneessa äsken mainitsemani seminaari, joka pidetään. Pitää miettiä, minkälaisia kokemuksia on e, syntynyt jo unionissa, erityisesti Ranskan Eh, Ranskan ja Belgian välillä, Courtrai, Lille ja ovat tällaisia kaupunkialueitamme. No sitten nämä äh, politiikka, budjettikysymykset. Kellekään ei ole salaisuus, että nykyinen talous- ja finanssikriisi maksaa meille hyvin paljon nimenomaan mitä tulee valintoihin. Meidän täytyy prioriteettimme kohdentaa – ja strategia 2020 ja kohesiopolitiikassa meillä on molemmissa sama huoli, mikä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy keskittää voimamme sinne, missä tuloksia on parhaiten odotettavissa, järkeviä tuloksia, arvioitavissa olevia tuloksia, ja jotka antavat meille ohjeita sitten onnistumisia varten. No mitä me sitten itseksemme mietimme? tässä jo jonkin aikaa ja mikä jatkuu. Budjettia laadittaessa me tiedämme hyvin, että Eurooppa ei anna meille rajattomia mahdollisuuksia. Ja myöskin liittovaltion budjetissa meillä on samalla tavalla kotipuolella tietyt rajoitteet. meidän täytyy katsoa, kuinka budjetti muodostuu. Ja me voimme todeta, että budjetti, budjettivaroja on siis kohesiopolitiikalle ja on olemassa ja maatalouspolitiikalle – ja jos näitä vertaillaan, niin meidän täytyy katsoa, kumpi, kumpi painaa enemmän, ja se, sitä ei pidä unohtaa. Ja sitten toinen asia, jota Belgia aikoo ajaa, on, että ettemme tällaiseen lähde tuskallisiin minkäänlaisiin välien selvittelyihin, joiden tulos on epäonnistunut. Äsken kun minä pidin esitykseni ja vastasin näihin kysymyksiin, niin haluaisin vielä muistuttaa siitä, että finanssipuolella asiat eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa, vaan että strategisessa politiikassa täytyy ottaa myös kohesiopolitiikka mukaan, koska kyllä nämä kaikki nivoutuvat tarkasti yhteen. meillä on vasta 2011 selvillä se, minkälainen politiikan muoto tulee olemaan. Mutta ennen kuin lopputulos syntyy, niin te voitte auttaa sen syntymisessä te voitte offensiivisesti, dynaamisesti olla tässä mukana, kun politiikkaa laaditaan. No sitten paikallistason mukana olo, siitä puhuttiin jo äsken. Ja se on asia, joka meistä tuntuu näin äkkiseltään, että ei se ole kovin helppo asia. Jotta saamme paikallistason mukaan, meidän täytyy pystyä todistamaan, mikä paikallistason intressi tässä prosessissa on. Tällä tavalla me voimme va- varmistaa sen, että kansalliset rakenteet eh, ovat sellaiset, että ne vakuuttavat aluetason siitä, mitä ne voivat odottaa eikä pidä antaa sellaista näkökulmaa tai näkemystä, että kaikki on mahdollista tehdä. Sitten tämä väestön vanheneminen, se on tietenkin haaste, joka liittyy alueisiin. Me huomaamme, että vanheneminen ei tapahdu tasaisesti joka puolella. Tässä maassa, missä nyt olemme, Brysselin alue, on väestöllisesti alue, joka nuorenee. Flanderi myöskin vanhenee melko nopeasti ja Vallonia hieman hitaammin. Me tiedämme oikein hyvin, että tällainen eron mahdollinen saattaa olla hyvinkin erilaisia alueita, joissa kehityksen vauhti on, on keskenään erilaista. Ja Euroopan unionin on otettava tämä ilmiö huomioon. Ja siksi vanheneminen onkin yksi uusimmista, uusista haasteistamme. Ja se on otettu huomioon. Kohesiopolitiikka meille on asia, jossa tähänkin puututaan eh, poliisimiksin avulla parhaalla mahdollisella tavalla ja toteutetaan alueellisesti. Myöskin tätä valvontaa puolta. Tässä kysyttiin, komissiolla on uudet, uudet näkemykset tästä uudesta rahoitusasetuksesta. Budjettiministeri ministerit tulevat tarkastelemaan näitä kysymyksiä. Ja mitä aluepolitiikkaan tulee, on, on valvontaa parannettava ja myöskin tarkastusta. Nimittäin jos puhutaan uskottavuudesta, niin tietenkin se nimenomaan tätä kautta vahvistuu. Näin vastasin. List. Kiitos. Meillä on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Sitten päätämme keskustelun. Sofia Koni, Jean, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun vaalipiirissäni on ollut onnettomuus ihmisiä kuollut, joten minun piti äh, tehdä tämä puhelu. Mutta äh, ähm, muutama viikko sitten olin Mannheimissa. Äh, tavoite kaksi rahoituksesta keskusteltiin ja se oli yksi parhaita kokemuksiani tänä tässä kaudella. Niin sosiaalinen osallisuus, kaikki välineet, jotka liittyvät tavoite kaksi rahoitukseen. Tässä rahoituksessa olisi Mannheimissa ja muissa vastaavissa kaupungeissa Euroopan unionissa. Omassa maassani mietin, niin oman maani osalta mietin vielä sitä, miten nämä alueet luokitellaan. Tässä on tietty sattumanvarainen luokittelu idästä itä-länsisuunnassa. -län, ja siellä on sellaisia alueita, jotka ansaitsevat rahoituksen, eivät kuitenkaan saa sitä. Limerikin kaupunki esimerkiksi, joka on paljon äh, köyhempi kuin Galway, äh, se, äh, siellä kuitenkaan ei saada samalla tavoin rahoitusta kuin Galwickissa. Voidaanko uudelleen luokitella alueita, ajatellen esimerkiksi vaalipiirejä enemmän kuin keinotekoisia alueita, joissa ei ole oikeastaan enää mitään järkeä meille eikä muillekaan. Kiitoksia. Ja sitten äh, Konni. Monsieur le ministre, madame la présidente. Arvoisa ministeri, äh, puheenjohtaja ja kollegat, äh, huomioin tässä että ministeri piti kohesiopolitiikkaa painopistealueena puheenjohtajakaudella ja minä arvostin kovasti teidän tapaanne eh, sanoa, että se on aivan välttämätön ajatellen kehityspolitiikkaa. Ja tästä muutama ajatus. Ensinnäkin hallintoprosessien yksinkertaistaminen, kun mietitään rakennerahastoja – Minun mielestäni tämä politiikan ala on yksi hienoimmista Euroopassa, koska se perustuu solidaarisuuteen ja sen avulla voidaan saada aikaan todellista sosiaalista alueellista yhteenkuuluvuutta. Mutta kyseessä on myös politiikan ala, jonka avulla voidaan konkretisoida Eurooppa kansalaisille. Monissa maissa on nähty vaaleja, joissa ei paljonkaan ole äänestetty ja sillä tavoin nähdään, miten nämä kansalaiset ovat etääntyneet. Ja kohesiopolitiikka on se ala, jonka avulla voidaan päästä lähelle kansalaisia, innovaatiotutkimus, koulutus ja niin edelleen rakennerahastojen alueet ovat hyvin raskaita, monimutkaisia ja silloin paikallistoimijat näkevät kielteisenä eh, tämän politiikan alan, eh, koska eh, hakemukset ovat hyvin monimutkaisia. Haluaisin, että kerrotte kantanne tästä ongelmasta ja voisitko asettaa painopistealueeksi menettelyjen yksinkertaistaminen, yksinkertaistamisen. Tämä on tullut esiin jo myös erinäisissä kertomuksissa ja mietinnöissä. Kohesiopolitiikka on hienoimpia politiikan aloja Euroopassa, mutta se on vaarassa ja me tiedämme sen kaikki. Ja kuulemme puhuttavan hankkeista, joita sanoisin, että se on ennemminkin kohesiopolitiikan riisumista, alasajoa, katsotaan politiikkaa, joka kulkee työllisyyspolitiikan rinnalla, Euroopan sosiaalirahasto. Mitä mieltä olette tästä, näistä ongelmista ja miten niihin reagoitte? Ja sitten lopuksi vielä minulla oli onni osallistua epäviralliseen ministerikokoukseen, joka käsitteli Toledossa asuntokysymyksiä – ja e, siellä sain varmuuden siitä, että kaikki tietävät, miten tärkeitä, e, tärkeää meille eurooppalaisille on e, saada aikaan todellakin sosiaalista asuntopolitiikkaa. Haluaisin tietää tästä vielä, miten suhtaudutte siihen tulevalla puheenjohtajakaudella. Kiitos. Kiitoksia, Rovokoni. Merci, Madame Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Herra Kelille haluaisin vastata näistä rajoista. Se on kysymys, joka on esitetty kolmella eri tavalla tänään. Se on esitetty aggregaatit, joiden äh, mittarit, joiden avulla määritellään kasvu, onko BKT-mittari riittävä? Vastaus on, että tietenkin täytyy näitä makroekonomisia mittareita kehittää lisää. Ja sitten määritellä eh, kehityskriteerit. Toinen tapa sitten lähestyä rajoja on, että toimintamallit, eikö näillä toimilla – voitaisiin olla vähän proaktiivisempia. Vastausdialogista, jonka olemme käyneet läpi, niin on, kyllä näin on. Ja sitten kolmas raja liittyy alueisiin. Me puhumme metropolistrategian integroinnista politiikkaamme ja tässä kerää kysymys, että pitääkö aluerajat nähdä abstrakteina alueina, vaalipiireinä, minkälaisina epämääräisinä, vai pitäisikö ne olla aivan konkreettisia alueen rajoja? Tällä tavalla pitää konkreettisesti miettiä tätä rajaamista, ja sehän on tietenkin ongelmallista. Joskus kaupungit ovat vain muutaman kilomin, kilometrin etäisyydellä toisistaan, mutta kuitenkin ovat kehitysindikaattoreineen täysin eri tilassa. Minä ö, ö, olen aina ollut sitä mieltä, että näitä asioita pitää miettiä, eikä sitä miettimistä pidä lopettaa. No sitten yksinkertaistamisesta. Minulla on sellainen tunne, kuten äsken sanoin, että politiikkamme heikot kohdat on se, että ne ovat liian hermeettisiä joidenkin toimijoiden osalta. On paljon asiantuntijoita, jotka tuntevat asiat hyvin ja edistävät niitä aivan taitavasti, mutta jos me haluamme, että tällä politiikalla on tulevaisuus, niin täytyy miettiä, kuinka se eh, täällä valiokunnassa esimerkiksi toimivaltuuksenne voitte mennä eteenpäin. Neuvostolla on oma tasa-arvoinen roolinsa ja mikä olisi yksinkertainen toteuttamistapa ja minkälaisia, jotta ehdotukset menisivät eteenpäin. Joskus on lainsäädännöllisiä toimia, joskus vain sääntelyä, mutta pitää tehdä niin kuin itsestä tuntuu. Yksinkertaistaminen on keskustelu, jota, joka on sellainen keskustelu, jota ei pidä päättää. Meillä saattaa olla hyvin monimutkaisia järjestelmiä eh, noin periaatteessa, mutta jotka sitten käytössä kuitenkin antavat tulosta. Ja lopuksi haluaisin korostaa erästä tarvetta. Tarve on pohtia kysymystä, kuinka alueet voisivat alueet ja paikallistasot hyötyä ja ottaa käyttöönsä kaiken tämän säännöstön, jota me luomme. Olen monen kertaan tähän jo viitannut ja minä totean vielä lopuksi, että selkeä tieto on se, joka vie meidät onnistumista kohti. I would like on... Kiitoksia kovasti ministeri. Haluaisin äh, kaikkien meidän puolesta ilmaista kiitollisuutemme tästä keskustelusta, koska tällä tavoin me pääsimme käsittelemään hyvin laajalti erilaisia kysymyksiä, jotka kiinnostavat kollegoja ja valiokuntaa. Me arvostamme kovasti teidän valmiuttamme, valmiuttanne äh, lähteä tällaiseen äh, keskusteluun. Sanoisin kollegojen puolesta, että me odotamme kovasti hyvää yhteistyötä puheenjohtajakaudelta ja toivottavasti pääsette paikalle eh, tai edustajanne eh, pääsevät paikalle ja eh, odotamme, että pääsemme itsekin valiokuntana osallistumaan kokouksiin, jossa käsitellään kohesiopolitiikkaa. Kiitämme puheenjohtajavaltiota hyvästä yhteistyöstä. Ja me voimme siitä syystä taputtaakin. uh, thank you also the Kiitoksia myös unkarilaisille kollegoille. Tänä tervetulleita. Nyt hyvät kollegat, meillä on edessämme äänestys. Arvostaisin kovasti sitä, että voisimme katsoa, toimivatko äänestyskortit, testiäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Olkaa hyvä, äänestäkää kollegat. Not everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet jo? Äänestys päättyy. Näyttää siltä, että kaikki toimii. Kaikki ovat ilmeisesti tyytyväisiä. Ai, olkaapa hyvä. Okay, so by the time you get it, okay. No niin, äh, siihen mennessä kun äh, äänestämme, niin otamme huomioon äh, kädellä äänestyksen. Menemme kohtaan kuusi. Yhteisten tullitariffien autonomisten tullien tilapäinen suspendointi eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Maderalle ja Atsoreille. Meillä on kolme tarkistusta. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, joten äänestämme sähköisesti. Lainsäädäntöpäätöslauselman luonnoksesta äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 38 puolesta yksi tyhjää. 30 plus 1 eli 39 puolesta siis. Kiitoksia. Ja menemme kohtaan äh, seitsemän, niin kuin muistatte, Luhanin ähm, mietintö äh, siirrettiin myöhempään, siirrymme kohtaan kahdeksan, yhdennetty meripolitiikka. Täällä on monimutkaisempi äänestys, 34 tarkistusta, ja me olemme saaneet aikaan kompromisseja. Aloitamme kompromissi ykkösestä, kuka puoltaa vastaan, tyhjää, hyväksytty selvästi, ja tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Ja kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta niin, anteeksi. Herra Angurakis, olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. ουσίας και ιστορίας θα παρακαλούσα να τεθεί σε ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Niin, minä haluaisin, että tästä kuitenkin äänestetään tästä tarkistuksesta. Onko kukaan vastaan? No jos ei, niin sitten äänestämme kahdeksasta puolesta vastaan tyhjää. Valitettavasti se nyt hylättiin herra Angurakissa. Ja tarkistus yhdeksän puolesta. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Sekin hylättiin. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja menemme kompromissiin kaksi puolesta, niin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja menemme tarkistuksen 17 puolesta vastaan tyhjää. Taisi olla hyväksytty. Halua, haluaako kukaan tarkistusta? Eli hyväksytty. 21 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää. Taisi olla hyväksytty, eikö vain? Ehkä me tarkistamme, käytämme konetta, eli 23. Tämä katsotaan vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 30 puolesta 11 vastaan yksi tyhjää ja 20, niin seuraava raukeaa ja menemme kompromissiin 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi kompromissi 4 anteeksi, kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 34, äh, se on vedetty pois. Sitten lopullinen lopuäänestys äh, lausuntoluonnoksesta. Äh, äänestys alkaa koneellisesti. Äänestys päättyy. 39 puolesta. Yksi vastaan ja kaksi tyhjää. Niinpä menemme. Niin, äänestykset päättyivätkin tähän. Kiitoksia teille kovasti äänestyksistä ja voimme siirtyä sitten kohtaan yhdeksän selonteko kohesiopolitiikan tulevaisuutta käsittelevän työryhmän työstä. Muistuttaisin vain siitä, että mm, viime vuoden marraskuun alussa regivaliokunta päätti, että perustetaan tämä epävirallinen työryhmä. Se, sitä kautta haluttiin seurata korkean tason työryhmää, joka työskentelee komission suojissa. Ja työryhmä mietti myös tulevaa koheesiopolitiikkaa ja toinen tehtävä oli valmistella suosituksia koko regivaliokunnalle kysymyksistä, jotka ovat tärkeitä ajatellen tulevaa kohesiopolitiikkaa. Ja meillä on ollut viisi kokousta työryhmän kesken. Siellä on ollut aina komission korkean tason virkamiehiä mukana ja myös pääosastosta, joka käsittelee tulevaa kohesiopolitiikkaa. Ja työryhmän kokousten jälkeen me olemme antaneet pöytäkirjan valiokunnan kokoukseen nähtäväksi. Ja me olemme saaneet tuloksia usean kuukauden työstä ja keskusteluista – nyt meillä on muistio valmisteltuna ajatellen kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Se ei tietenkään ole mikään täysin kattava lista niistä kysymyksistä, joita pidämme erityisen tärkeinä, mutta siinä heijastellaan poliittisten ryhmien kantaa ajatellen kohesiopolitiikan tulevaisuutta 2013 jälkeen. Minun käsittääkseni nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joista olemme ajalti samaa mieltä poliittisten ryhmien kesken. Me päätimme, ettemme mene yksityiskohtiin tässä vaiheessa ja me keskustelimme, keskustelimme koordinaattorien kokouksessa tästä asiakirjasta kesäkuun 23. ja eh, viime perjantaina annoimme regivaliokunnan jäsenille tämän asiakirjan ja eh, sitten tänään käsittelemme sitä nyt valiokuntakäsittelyssä ja eh, pyytäisin nyt teidän tukeanne tälle muistiolle. Niin, siellä käsi nousi. Haluatteko te puhe, puhua vai haluatteko tukea, kannattaa tätä? Yes. E, Van Nisteroi. Ehkä olisi hyvä saada tietoa. Niin, te annoitte meille tietoa, mutta useimmat ihmiset ovat vasta tulossa tänne kokoukseen. He eivät ole olleet paikalla silloin, kun asiasta puhuttiin yhdeksältä. Te puhuitte siitä, miten se tuodaan täysistuntoon, ehkä näistä päivämääristä, päivämäärästä, milloin se tulee täysistuntokäsittelyyn. In... Niin tänä aamuna puheenjohtajan ilmoituksissa kerroin koordinaattorien kokouksen tuloksesta viime kokouksesta äh, Strasbourgissa. Äh, silloin päätimme, että me esittäisimme Euroopan komissiolle suullisen kysymyksen äh, pääsuuntaviivoista ja komission kannasta merkittävistä kysymyksistä, jotka liittyvät kohesiopolitiikan tulevaisuuteen. Ja tämä keskustelu ja suullinen kysymys ensimmäisessä lokakuun täysistunnossa ja päätimme, että laadimme päätöslauselman luonnoksen ja sihteeristö jakaa sen ennen ylimääräistä kokousta 6.9. päätöslauselman luonnos, jossa heijastellaan sitä asiakirjaa, muistiota, jota, joka on tänään käsittelyssä. Käytämme, käytämme siis muistiota päätöslauselman luonnoksen pohjana. Ja äänestämme siitä sitten suullisen kysymyksen käsittelyn yhteydessä. Toivomme, että se tapahtuu lokakuun alussa. Tällä tavoin siis käytetään tuota muistiota, mutta eh, nyt välittömästi eh, tämä muistio lähetetään Euroopan komission puheenjohtajalle – Eh, ja parlamentin puhemiehelle samoin kuin eh, ainakin komission jäsen Hannille. Tietenkin se laitetaan myös eh, meidän verkkosivuillemme, joten se on julkisesti saatavissa kaikille niille, jotka menevät verkkosivuillamme käymään. Ja jokainen teistä voi ne käyttää myös tätä muistiota, kun haluatte edistää näkemyksiämme, omia kanavianne, omien kanavienne kautta. Se on aivan avoin. Ja sitten Lambert. Aikaisemmin näkemyksemme, että me olemme hyväksyneet tämän asiakirjan ja me olemme hyvin paljon tehneet työtä. Kiitoksia aloitteesta, jonka teitte. Todellisuudessa on niin, että, että tämän prosessin perusteella meillä saattaisi olla mahdollisuus syyskuun alussa vielä tehdä tarkistuksia. Siitähän täytyisi tulla muodollinen päätöslauselma. Jos poliittinen konsensus on olemassa, niin ei meidän sitten, siis jos me haluamme tämän täysistuntoon, niin ei tämä suinkaan ole viimeinen tilaisuus sanoa mitään. Kyllä tähän vielä voidaan vaikuttaa. Minun mielestäni olisi hyvä, jos kaikki nyt aktivoituvaisivat. No, joskushan meillä oli maataloudessa tällainen täysi debatti ja nyt olemme tässä olleet vähän, vähän pidettyväisiä. Ehkä me nyt voisimme lähteä tähän mukaan, eikä ketään millään tavalla rajoiteta mielipiteissään. Ja sitten syyskuussa. Vain selvennys. 6.9. meillä on keskustelu tarkistuksista tämän luonnoksen pohjalta. Ja sitten avataan määräaikatarkistuksille äänestämme syyskuun kakkosessa. Meillä on siis syyskuussa kaksi täysistuntoa ja ylimääräinen kokous on kuudes päivä, jolloin mm, avaamisen äh, tarkistuksille. Ja nyt sitten koordinaattorit, äh, vaan Angurakis halusi puheaikaa ja sitten herra Postiner. Äh, Kiitos. Paljon. Me olemme ilmaisseet vähän epäilyjämme tämän asiakirjan suhteen. Minä en oikein tiedä, mitä tällä aiotte, mutta minä hyväksyn tämän menettelyn kuitenkin. Me valmistamme oman kannanottomme ja, ja ehkä tuomme tässä keskusteluun sitten vielä niitä esille. Kun tämä hyväksytään niin on tärkeää, että kaikki tietävät, että meillä on huomioita. Kiitoksia. Haluaisin vain muistuttaa teitä kaikkia siitä, että Angurakissa ei halunnut osallistua työryhmään. Ymmärrän kyllä, että te allekirjoita tuota asiakirjaa, mutta voitte kyllä antaa kommenttinne, tarkistuksenne tähän syyskuussa. Ja sitten Herra Godmanis. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on työryhmän asiakirja, ei valiokunnan asiakirja. Jos se olisi valiokunnan asiakirja, siitä pitäisi keskustella ja äänestää. Siitä syystä en voi sopia siitä, että tämä on valiokunnan asiakirja. Minä kunnioitan teitä ja kyllä puheenjohtajistoa koordinaattoreita. E, tämä on hyvää työtä. E, minä en ymmärrä, mitä te, te tarkoitatte sillä, että me, me kannatamme sitä, tuemme sitä. E, hyväksymmekö me sen, olen samaa mieltä sisällöstä, mutta se ei ole mikään, mikään valiokunnan asiakirja. Teette töitä työkir- työryhmässä sitten tulette valiokuntaan, että meidän pitäisi tukea tätä asiakirjaa. Ei tämä ole oikea tapa toimia. Me voimme kyllä ottaa tämän tiedoksi ja te voitte laittaa sen verkkosivuille. Kyseessä on kuitenkin työryhmä. Jos tämä on valiokunnan asiakirja, meidän pitää äänestää jokaisesta rivistä. Muussa tapauksessa emme voi ikinä hyväksyä tällaista menettelyä. Anteeksi, minä olen tässä vähän ilkeä, mutta tässä ei tehty töitä poliittisessa ryhmässä. Minun mielestäni asiasta tuli aivan selvää tietoa. Me sovimme siitä kyllä kokouksissamme, että me teemme työryhmässä työt ja poliittiset koordinaattorit ovat silloin läsnä tietenkin ne, jotka halusivat, siellä oli yksi ryhmä, joka ei halunnut mukaan. Ja sitten sovittiin poliittisten ryhmien kesken, että saamme yhteisen sopimuksen ja tämä ei ole muodollinen asiakirja, mutta se on asiakirja, joka saa tukensa valiokunnalta ja siitä on täysi sopimus poliittisten ryhmien kesken. Eli se on tavallaan sellainen asiakirja, joka heijastelee regivaliokunnan jäsenten kantoja en tiedä, minkälaista työtä poliittiset koordinaattorit ovat tehneet, jos ei viesti oli tullut perille. Se on siis asiakirja, joka pitäisi saada tukensa regivaliokunnasta. Ja sitten seuraava puhuja. Will... Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin SD-ryhmän puolesta todistaa, että me kannatamme teidän ajatustanne tästä syyskuun toimintatavasta ja päätöslauselma on sellainen, jossa meidän kantamme on mukana, kun komission kanssa on neuvoteltu. Me, me aiomme horisontaalisessa työryhmässä tehdä oman työmme. Kiitoksia. Okay, so it is no... Eh, no niin, eh, jos kukaan muu ei halua puheenvuoroa tässä vaiheessa, niin voin olettaa, että tämä asiakirja on saanut tukensa valiokunnan enemmistöltä. Niin, Lambert, olkaa hyvä. Uh, mikä on tärkeää, että meillä on kirjallinen menettely olemassa, koska toiset vielä keskustelevat siitä, mistä on kysymys. Me nyt tiedämme, mikä on perusta, me tiedämme, kuinka tämä on muotoutunut ja sitten syyskuussa se saa päätöslauselman muodon. Silloin kaikki voivat te- tehdä poliittisen työnsä. Ehkä te voisitte kirjata sen, kirjata sen jonnekin, että se asia tulisi kaikille selväksi. Joka tapauksessa kirjallisesti, eikö niin? Niin, halusin nyt pystyä sanomaan, että suuri enemmistö tukee tätä asiakirjaa, jonka työryhmä on valmistellut. Jos voimme nyt tämän viedä päätökseen, niin voin kiittää teitä ja siirtyä esityslistan kohtaan kymmenen. Eikö Laslo Surjan ole paikalle? Mitä me teemme? Tietääkö kukaan, onko Laslo tulossa? Hän ei ole paikalla. Jos sopii, niin mennään, siirretään Laaslon tuloon kohta 10 ja voimme siirtyä kohtaan 11 esityslistalla tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon yksinkertaistaminen. Ja haluaisin antaa tästä puheenvuoron ensimmäiseksi edustaja Kadekille. Hyvät kollegat, nyt me kuuntelemme Alain Kadekia koskien hänen lausuntoluonnostaan. Kiitoksia. Sen jälkeen, kun komissio julkaisi tiedonantonsa eh, näistä mm, tutkimusasioista, niin ITRE-valiokunta halusi tehdä omalla lausunnon tästä asiasta, koska poliittisesti asia on tärkeää. Neuvosto kokoontuu lokakuussa niin tutkimus- ja innovaatioasioissa. Parlamentti on, parlamentin on syytä antaa oma näkemyksensä voimakkaasti esiin. Hankarlo on nimetty esittelijäksi Itressä. 39. mietintö tulee äänestettäväksi ja lokakuussa, lokakuussa äänestykseen. Ja meiltä on pyydetty lausuntoa, nyt minä esitän sen, mitä olen laatinut. Meillä on tiettyjä tarkistuksia, että me saisimme tähän oman äänemme aluevaliokunnasta kuuluviin tässä mietinnössä. Tutkimus, kehitys, innovaatio ovat tärkeitä asioita, kun katsomme, minkälaisia haasteita Euroopalla on edessään. Meidän täytyy vakauttaa talouden kasvu, luoda hyviä työpaikkoja ja suojella ympäristöä. Euroopan strategia 2020 on asia, joka korostaa tutkimustoiminnan tärkeyttä. Euroopan täytyy ottaa käyttöön monenlaisia menettelyjä, jotta tutkimusta rohkaistaan, erityisesti puiteohjelmat. Siellä 50 miljardia euroa varoja perustutkimukseen ja tekniseen kehitykseen vuodelle 2017. Kohisiopolitiikka tietenkin myöskin rahoittaa tutkimushankkeita aluetasolla. Näiden välineiden tehokkuus on joskus kuitenkin rajallinen, koska niitä ei ole pantu täytäntöön, kuten olisi pitänyt. Menettelyt ovat hyvin raskaita ja monimutkaisia, mikä estää tutkimushankkeita, jotka tarvitsevat joustavuutta, jotta saadaan innovaatioita, konkreettisia innovaatioita nopeasti syntymään. Siksi komissio on ehdottanut yksinkertaistuksia tähän seitsemänteen ohjelmaan. Tilintarkastusmenettelyt yhtenäistettäisiin jäsenvaltioiden kanssa. Pitäisi käyttää, käyttää tiettyä tilinpitomenettelyä jokaiselle kustannuspaikalle ja pitäisi myöskin katsoa tuloksia silloin, kun rahoituksesta päätetään. Minun mielestäni ehdotukset ovat hyviä ja niiden avulla varmasti voidaan, voidaan seitsemännessä ohjelmassa näitä hankkeita e, e, perustaa. Euroopan unionissa täytyy myöskin selkeyttää näitä asioita jo ennalta. Tässä on tiettyjä suosituksia, jotka perustuvat kohesiopolitiikan kokemuksiin. Seitsemäs tutkimusohjelma on kuitenkin poliittisesti ja taloudellisesti tavoitteeltaan erilainen. Ei pidä mennä liian pitkälle harmonisointiin näiden politiikkojen kesken. Me haluamme vain korostaa aluepolitiikan eh, roolia suhteessa tähän seitsemänteen ohjelmaan. Me tarvitsemme yksinkertaisempaa kohesiopolitiikkaa, josta täällä nyt on puhuttukin. Tällä tavalla me voimme sitten vielä ajetailla vähän syvemmin, kun me katsomme rahoitusnäkymiä seuraavalle kaudelle. Avoimuutta tarvitaan, tehokkaampaa mm, tutkimusta, juridista turvallisuutta, varmuutta ja, ja kaikkea sellaista, jossa myös käytetään hyviä käytänteitä hyväksi kun seitsemästä puite, tutkimuspuiteohjelmasta puhutaan, niin minä vetoan niihin, jotka sitä laativat, että kaikki, kaikki, kaikkea yksinkertaistettaisiin. Meillä on ollut tehokkaita toimintoja ja meidän täytyy katsoa, mitä muilla politiikalla on, on saatu aikaiseksi tuensaajien puolella. Ram, Lambert van Nistelrooyn päätelmät ovat hyviä. Synergia eri eri pohjelmien kesken on, on tärkeä asia. Ja vaikka joskus tavoitteet ovat vähän erilaisia, niin kuitenkin tässä raha, rakennerahastoja seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa on kuitenkin synergiaa rahoituspuolella löydettävissä. Yhteisrahoitushankkeet rakennerahastoissa saavat varoja myös muualta, mutta tässä täytyy olla täysi avoimuus ja luettavuus tuen saajan kannalta. Meidän täytyy olla joustavaa asiaan sopivaa lainsäädäntöä ja sellaisia välineitä, joilla kaikkea voidaan hallita. Meidän täytyy saada yhdes, yh, yhtenäinen visio koko tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Tilitarkastussääntöjä täytyy saada samanlaiseksi seitsemännen ohjelman ja rakennerahasto-ohjelman kesken. Sitä minä olen ehdottanut äh, lausunnossani. Sitten täytyy virheiden väärää, määrää saada vähennettyä, koska nämä tietenkin ovat hyvin arkaluontoisia kysymyksiä. Seitsemäs ohjelma ja rakennerahastot, niillä on yhteinen perusta, erityisesti yhteisrahoituskysymyksissä kumppaneiden kesken. Täytyy olla hyvää johtoa ja meidän täytyy samat periaatteet saada pitkällä tähtäimellä pidettyä voimassa. Me tiedämme hyvin tässä regivaliokunnassa, että aluepolitiikka perustuu siihen, että kaikki kumppanit ovat vastuullisia ja luotettavia. Näinä vaikeina taloudellisina aikoina, kun julkinen talous on kuralla, niin totean, että yhteisrahoitus on, rahoitus on se, tapa, jolla pitää edetä. Seitsemännen puiteohjelman hallinnoijat, e, heidän täytyy toimia hyvin ja toimia yhteistyössä rakennerahastojen kanssa. Sitten kohesiopolitiikan rooli. E, se on hyvin vähän hajautettua aluetasolla, koska päätösvalta ja toimeenpanovalta on nimenomaan komissiolla. Ja kuitenkin tavoitteet, joihin pyritään, ovat vähän erilaisia – Kuitenkin haluaisin muistuttaa siitä, että aluetaso on se, missä parhaiten stimuloidaan kehitystä ja e, tutkimusta. Esimerkiksi tutkimuslaitokset, e, pk-yritykset, viranomaiset, yliopistot. Paikallistasolla voidaan tällaisia klustereita perustaa, jossa synergiaa syntyy eri toimijoiden kesken perustutkimus ja siitä markkino- siihen tuotteet markkinoille on, on tämä prosessi. Seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma on asia, jossa toivon näkemysteni, äsken mainittujen näkemysteni tulevan mukaan otetuiksi. Minun mielestäni kaikki investointi täytyy olla sellaista, että se luo työpaikkoja ja kannustaa talouden, tai kehittää taloutta. Me emme voi käyttää niin sella, rahojamme julkisia varoja sellaiseen, jotka eivät edistä kilpailukykyä. Seitsemäs ohjelma keskittyy jo erinomaisiin hankkeisiin, laajoihin sellaisiin, mikä on hyvä asia. Näiden ohjelmien vaikutus tuntuu myönteisenä kaikilla alueilla riippumatta siitä, mikä alueiden tieteellinen ja kehitystaso tällä hetkellä on. Tämä täydentää kohesiopolitiikkaa, joka nojautuu aluetason ja täytyy alueellista eh, koherenssia johdonmukaisesti tukea. Kaikkia Euroopan alueita on kiskottava parempaan asemaan. On kysymyksessä osaaminen ja kilpailukyky eh, Rova Karja Carvalho on esittänyt vähän erilaisia näkemyksiä. Hän on puhunut tuloksista ja puhunut enemmänkin tieteen tulosten puolesta. Koska joskus tulokset, tulosten hakeminen saattaa vaikuttaa tutkimusprosessiin negatiivisesti. Tulokset ja tavoitteet ovat tärkeitä ja on aivan selvää, että meidän täytyy löytää synergiaa rakennerahastohankkeiden ja seitsemännen tutkimusohjelman kesken, koska globaalisti ajatellen tämä vaikuttaa alueiden kehitykseen. Meillä on nyt mahdollisuus vaikuttaa tähän lausuntoon tekemällä tarkistuksillamme Tästä täytyy lähettää hyvin voimakas viesti kollegoille sekä komissiolle että neuvostolle. Minä haluaisin muistuttaa siitä, että tässä on nimenomaan aluekehitysvaliokunnan näkemys, joka heijastuu. Ja me olemme vähän keskittyneitä asiaan, me emme halua hajoittaa viestiämme, koska me emme halua, halua mitenkään heikentää tätä lausuntoa, koska ei, ei, eikä pidä siis lähteä pois omalta toimivaltuusalaltamme. Tietenkin olen teidän käytettävissämme ja varjoesittelijät, jotta me voisimme tehdä rakentavaa yhteistyötä. Ja kiitos. Ähm, Kiitoksia kovasti. Nyt avaan keskustelun tästä aiheesta. Herra Goodmanis. Äh. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, minä äh, esittäisin esittelijälle pari seikkaa. Jos nyt katsotaan näitä ehdotuksia, joita Regi voisi antaa Itrelle. Ensimmäinen on hyvin äh, vakava, eli se, että ei olla päästy tavoitteeseen äh, rahoit- äh, maksumäärärahoissa 2010 me maksamme 13 prosenttia vähemmän, eli 600 miljoonaa vähemmän tutkimukseen ja lisäksi 2009 0,9 prosenttia vähemmän kuin 2008 ja 2011 budjetissa varat tutkimukseen ovat vähemmän kuin 2008, eikä tämä liity mitenkään maksusitoumuksiin, vaan maksuihin, joten minä ehdottaisin yhdeksi kohdaksi tämän alisuorituksen rahoituksen osalta, koska myös aluetasolla on sitoumuksia rahoituksen kohdalla. Loppujen lopuksi varoja ei maksata, koska ei olla varmoja tai ei olla valmiita siihen, että nämä varat käytetään. En tiedä, mitä kollegat ovat mieltä, mutta minä olen sitä mieltä, että meillä ei ole mitään johdonmukaisuutta sosiaalirahaston tutkimusosassa ja sitten aluerahastossa. Ei mitään yhteistyötä. Kysyin komission jäseneltä, mutta en ole nähnyt mitään asiakirjoja, joissa tulisi esiin, että on mitään yhteistyötä. Ajatellen niitä varoja, joita maksetaan kohesiorahastosta, sosiaalisen ja alueelliseen tutkimukseen, innovaation ja sitten seitsemäs puiteohjelma näiden kahden välillä. Näyttäisi siltä, että nämä ovat aivan kaksi erillistä haaraa. Kukaan ei ole kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu toisissa. Ja nämä, nämä numerot, joita annoin, ne ovat hyvin vakavia asioita. Ehkä voisimme ottaa ne mukaan vastauksessamme ITREen. Thank you. Any Kiitoksia. Haluaako kukaan muu puheenvuoroa? Rova Kalenbach. Kiitos paljon. Tämä mietintö ja lausunto ja, ja meidän mielipiteemme on tärkeä, koska me aluepoliittisena komiteana vaikutamme alueiden kehitykseen ja kestävään talouteen ja työpaikkoihin alueilla ja varmasti monissa asioissa olemme tässä samoilla linjoilla kuin Itre. Perustavaa laatua oleva kysymys on tutkimus toisaalta ja toisaalta kehitys ja innovaatiot. Ko, tutkimus lähtee siitä, että tiedost, rahalla saadaan tietoa ja taas toisella puolella on sitten päinvastoin. Ja tässä tulevaisuudessa työpaikat keskittyvät sinne, missä koulutus on ja yliopistot. Minusta on tässä tärkeää tuo, mitä Kadek esitteli pääsyn, yritysten pääsy va, va, rahoitukseen. Me tiedämme, että suuret tutkimuslaitokset pystyvät toi, toimimaan hyvin byrokratian kanssa. Pienet ja pk-yritykset ovat paljon hankalammassa asemassa tässä suhteessa. Ja tässä tarvitaan tuloslähtöistä lähestymistapaa. Eli meidän täytyy tässä, kun muotoilemme kantojamme, ottaa huomioon nämä ja olla vähän rohkeampia riskinotossa. Minä olen käynyt useita keskusteluja yritysten kanssa, tosin Itävallassa vain, ja tällä hetkellä pelätään sitä, että hakee näiden varojen hakemista, koska kustannus, budjettien esittäminen ja muu aiheuttaa valtavaa byrokraattista työtä jos esimerkiksi on jo yrityksellä kopiolaite, niin ei voi sitä sitten tässä tämän ohjelman puitteissa uudelleen hankkia tai hankkia uutta. Ja näin ollen tämä on hankalaa yrityksille. Thank you uh, very much. Kiitoksia kovasti sitten Mikael Roida. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe... Kiitos rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä yhdyn tuohon, mitä äh, kollega Kallenbach totesi. Tutkimusohjelmien suhteen on, kuulee aina yrityksiltä valituksia, jotka hakevat äh, rahoitusta varsinkin kun on kysymys PK-yrityksistä. Ja haluan tässä esittääkin kysymyksen, voisimmeko selkeämmin kuin ITREN äh, mietinnössä on, on esitetty, että saataisiin aikaan yks, yhtenäinen hakumenettely koko EU:ssa, koska monilta hakijoilta kuulen, että byrokratia on liian hankalaa ja suurta. Ja jos nämä vaatimukset muotoiltaisiin selkeämmin, yksinkertaisemmin ja olisi sama, sama menettely, onko kysymys tutkimusohjelmasta tai ZIP-ohjelmasta tai alueellisesta ja, ja rakenneohjelmista, niin tämän, tässä voi, tätä haluaisin pohdittavan. Joo, Madame Karima Deli, please. Ja Rova Karima Deli. Euh, Kiitos. Minä kiitän esittelijä tästä ehdotuksesta. Haluaisin vain muutamia kommentteja josta ehkä tulee sitten tarkistus. Olen sitä mieltä, että tässä mietinnössä keskitytään yhteen meidän kannaltamme tärkeään asiaan seuraavalla ohjelmointikaudella. Ja sillä tarkoitan innovaatio, innovaatioita nimenomaan kestävän kehityksen sektorilla – erityisesti energiataloudessa, uusiutuvissa energiavaroissa ja tehokkuuden kehittämisessä. Joten kun täytäntöönpanoa valmistellaan, kaikkia näitä direktiiviä innovaatioista, niin pitää aina ennakoida jo tässä vaiheessa sitä, että mikä on innovaatio, joka on kestävä ja älykäs. Meillä pitää olla konkreettinen, konkreettinen näkemys. Minun mielestäni tässä vaiheessa on otettava huomioon uusi tilanne ja meidän täytyy miettiä, minkälaisia ympäristövaikutuksia sekä sosiaalisia vaikutuksia näillä innovaatioilla on. Jos sosiaaliset tieteet, yhteiskuntatieteet eivät tule mukaan otetuksi siinä määrin, kun ne pitäisi ottaa mukaan, niin tulevaisuus ei näytä hyvältä. Globalisaatio on asia, joka vaikuttaa kaikkeen. Me puhumme aina innovaatioista ja sitten heti saman hengen vetoon yrityksistä. Mutta jos haluamme ymmärtää nykyistä maailmaa, historia, historioitsijat ja sosiologit, heillä on hyvin merkittävä rooli tässä nykymaailmassamme. Tästä myöskin puuttuu inte- sosiaalisen integraation ja innovaation välinen yhteys. Meillä täytyy olla sellainen menettely, joka var- varmistaa kohesion ja kehityksen sellaisessa kontekstissa, jossa sosiaalinen integraatio on mukana, kuten In Europe-ohjelmat ja muut. Meidän täytyy tukea innovaatioiden kehittämistä esimerkiksi kaupunkiympäristössä vaatimattomiin oloihin. Ja, ja tällä tavalla täytyy saada konkreettisia tuloksia, esimerkiksi koulutustason nousua näkyviin sellaisissa ihmisryhmissä, joissa tilanne on huono. Meidän ei pidä tällaisia sosiaalisia erovaisuuksia hyväksyä kaupunkialueillamme. Myöskin liikkuvuutta kaupungeissa on syytä parantaa ja, ja kaikenlaista laitteistoa ja välineistöä sitä varten. No, paljon asioita on ja toivon, että tarkistukseni otetaan huomioon. Minä nimittäin ihan oikeasti olen sitä mieltä, että tutkimuksessa on nämä asiat huomioitava. Meidän pitäisi keskustella, jos on aikaa ja aikaa kysykäämme tutkimuslaitoksilta ja tutkijoilta, mitä he asiasta ovat mieltä. Kiitoksia rouva Deli. Alain Kadeke, haluatteko te puhua vielä? Keli vielä. Aivan lyhyesti haluaisin onnitella esittelijä. Pari seikkaa vain. Minun mielestäni se, että tutkimus ja innovaatio perustuu klustereihin, se on olennaista Muuten ne hajautuvat liian suurelle alueelle sekalaisesti. Sitten yksinkertaistaminen hakumenettelyissä. Se on hyvin tärkeää. Monet ihmiset, kun hakevat rahoitusta tällä tasolla, se on hyvin hankalaa. Tämä on todellakin liian monimutkaista ja ihmiset kääntyvät pois hakemasta olisi syytä yksinkertaistaa. Ja sitten pitäisi antaa ihmisille tietoa siitä, miten asiat hoidetaan, eikä sen pitäisi olla aina niin monimutkaista kuin se oli. Minun mielestäni lisäksi meidän täytyy, meidän pitää siirtyä tulosperusteiseen rahoitukseen koska eh, tehdään tutkimusta, jossa ei ole innovaatiota mukana, se ei ole hyvä. Eh, ehkä eh, voitaisiin saada rahoitus sillä tavoin toimimaan, että mitä enemmän tulee tuloksia, niin sitä enemmän saa varoja. Ja tuloksiin perustettaisiin se, miten hyvin saa tukea meidän pitää pystyä innovoimaan, saada aikaan kestäviä työpaikkoja ja tämähän on koko ohjelman tarkoituksena. Kiitoksia. Haluaako kukaan muu puhua? En tiedä, haluaako edustaja Kadek vielä vastata kysymyksiin tai esiintyä. Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin iloinen siitä, että kollegat ovat tästä kiinnostuneita tästä lausunnosta ja siitä, että siihen on tulossa tarkistuksiakin. Nimittäin se, mitä te olette tässä kertoneet tänään, niin näistä asioista varmasti tulee tarkistuksia, voimme niistä keskustella. Minä totean, että tämä tuloksiin liittyvä pohdinta on sellainen asia, joka vähän aiheuttaa tällaista kuilua välillemme ja tästä varmaan tulee tarkistuksia kollegat varmasti voivat myötä vaikuttaa siihen, että me löydämme sopivan kompromissin. Ja kiitoksia jo etukäteen näistä kommenteista, joita saan. Niin, eh, hyvät kollegat, meidän täytyy päättää määräaika tarkistuksille. Ehdotan 22.7. Eh, eh, toinen puolilta päivin, siihen on 10 päivää meidän täytyy hyväksyä tämä 6.9. valiokuntakokouksessa, eli älkää unohtako määräaikaa. Nyt voimme siirtyä takaisin kohtaan. Kymmenen Laslo on paikalla ja antaisinkin ensimmäiseksi puheenvuoron hänelle. Hän voi lyhyesti esitellä asian. Olkaapa hyvä. Köszönöm tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Kiitos paljon puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin antaa muutamia tietoja liittyen siitä, missä mennään äh, vuoden 2011 budjetin suhteen. Tänään oikeastaan Ecofinin neuvoston olisi pitänyt antaa kannanottonsa asiasta. Näin oli suunniteltu, mutta näin ei ole tapahtunut. Ja syy siihen on se, että nyt kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan ja meillä on uusi tilanne, eh, merkitsee tämä sitä, että nyt ei toimita eh, eh, tunnettujen menettelyjen pohjalta, vaan parlamentti on nyt saanut kahdeksan viikon ajan, siis kahden kuukauden ajan omien mielipiteidensä esittämiseen. Ja tämä ei alkanut silloin, kun saimme komissiolta asiakirjat englanniksi, vaan vasta siitä hetkestä lähtien, kun viralliset käännökset on jaettu ja tämä tapahtui vasta hiljattain, joten me emme voi ennen elokuun alkua odottaa neuvoston virallista kantaa ja tämä vaikuttaa meidän työtämme, koska oli selvää, että neuvostossa, neuvostossa kannassa voidaan lähteä kahden kolmasosan enemmistöstä ja me saamme kirjallisen ö, ratkaisun siltä vielä. Mitä tämä kannanotto, neuvoston kannanotto meille merkitsee, se on meidän aiheemme tänään. Paljon hyvää siitä ei ole seurannut, vaan jäsenvaltiot taistelevat omien vaikeuksiensa kanssa – eivätkä ole kovin halukkaita tekemään myönnytyksiä. Tässä on kaksi tärkeää asiaa tässä vuoden 11 budjetissa. Ensinnäkin meillä on yleinen rahapula vallalla. Se näkyy selvästi tässä uudessa budjetissa. Meillä on vähemmän varoja kerta kaikkiaan käytössä ja sitten tähän liittyy vielä toinen erityispiirre, Nimittäin se, että jäsenvaltiot sanovat, että välttämättömät kansalliset summat pienenevät myöskin entisestä ja näin ollen vuoden 2011 budjettiin tulee vähemmän maksuja kuin mitä komissio on ehdottanut. Ja tähän täytyy vielä lisätä se, että aluepoliittisessa val- valiokunnassa meillä on ollut, meidän on muotoiltava hyvin selkeä kannanotto asiasta. Tilanne on erilainen eri jäsenvaltioissa, mutta me voimme yleisesti ottaen sanoa, että talouskriisi puree kaikkialla, kaikkialla on tiukka tilanne ja tämä vaikuttaa myöskin kansallisiin maksusuorituksiin. Me emme voi e, e, lisätä budjettia siis tästä syystä ja me olemme kaiken kaikkiaan hyvin vaikeassa tilanteessa, joka koskee siis kaikkia maita. Näin ollen ehdottaisinkin, että riippumatta siitä, mitä Euroopan parlamentti loppuullisessa kannanotossaan esittää, niin me aluepoliittisena valiokuntana ähm, olemme pakotettuja olemaan yksimielisiä ja meidän tulisi sanoa, että kannatamme tiettyä ähm, tasoa. Kollegat tässä totesivat, että tämä bruttokansantulo on ainoa kriteeri tähän asti ollut ja tämä vaatii täydennystä. Me emme saa tässä menettää mahdollisuuksia siihen, koska meillä on nyt neuvoston esitys olemassa, johon joudumme ottamaan kantaa ja meidän täytyy antaa tämä kannanotto, joka ö, lähtee alueellisista näkökohdista. Kohesio on meidän ö, perusperiaatteemme tässä ja on välttämätöntä, että saadaan ne varat, jotka ovat kohtuullisia – Viime kuukausina ja neljän, viimeisen neljännesvuoden aikana asiat eivät ole kehittyneet toivomamme suuntaan ja vuoden lopulla eh, jäsenvaltioiden tarpeet eh, eh, on sitten tiedossa ja, ja tarvetta on ilmoitettu jo paljon jo vuodelta 2009. Niitä varmasti siirretään tähän budjettiin. Komission ehdotus on meille edullinen ja minulla, minä en ole tässä nyt kokonaisanalyysiä suorittanut, mutta tiedän mitä neuvosto hautoo. Sillähän on, äh, on taktiikka mietittynä varojen vähentämiseen, joita se myöskin perustelee, mutta verrattuna vuoden 2010 rahoitusta merkitsevät nämä lyhennykset kuitenkin summien nousua ja parlamentin täytyy tässä tietysti olla valppaana. Meillä on nämä vuoden 10 luvut ja ne ovat perusta niin kauan kuin saamme uuden esityksen. Näin ollen on tärkeää, että olemme yksimielisiä. Kun me nyt saamme käyttöön enemmän kuin 2010, niin meidän täytyy tietystä linjasta sopia, jotta asiat edistyvät toivomaamme suuntaan. Minun tietääkseni tilanne on se, että kaikki kieliversiot, äh, lausunnostani niin on, on vaan olemassa ja näin ollen ei ole mitään esteitä tarkistusten jätölle. Itse olen miettinyt tarkistuksia, mutta myös koordinaattoreiden tulisi omissa tarkistuksissaan ähm, vetää yhtä köyttä, jotta saamme vankan tuen. Tässä erityisasemassa ovat pilottiprojektit, joita ei missään nimessä saa, saa ähm, ähm, tuhota. Ja tässä toivon todellakin, että ollaan valppaina näiden suhteen. Tämä ei merkitse sitä, etteivätkö yksittäiset edustajat voisi tehdä tarkistuksia, totta kai, mutta toivon todellakin, että pystyisimme sopimaan yhtenäisestä linjasta ja me olemme tässä jo kuulleet mielipiteitä ja tämä lausunto on, on, on ähm, mustaa valkoisella olemassa, joten meidän täytyy nyt se, mitä me haluamme yrittää toteuttaa ja viedä läpi. Ja tietysti tähän tulee vielä ehdotuksia joita, ja tarkistuksia, joita, jotka huomioidaan. Toivon kuitenkin kaiken kaikkiaan, että uusia ehdotuksia ei kovin paljon tulisi syyskuuhun mennessä. Jos joku nyt tällaisen kuitenkin haluaa ehdottaa, niin siihen on tietysti mahdollisuus. Ja, ja nämä tarkistukset täytyy tehdä ajoissa. Minun täytyy saada niistä tieto ajoissa, jotta voin vastaavasti tämän oman esitykseni valmistella. Niin, puheenjohtaja. Tämän halusin teille nyt tuoda esille ja tässä oman lausuntoni yhteydessä ja tämä on myös ko- EPPn koordinaattorien kanta. Kiitos huomiosta. Thank you very much, Kiitoksia kovasti. Sitten Ravo very much. Anteeksi, puhun tänään kovin paljon. Olen pahoillani. Minä olen ryhmäni varjoesittelijä budjettiasioissa. Minä olen, olisin hiukan radikaalimpi kuin herra Surjan, koska mikä nyt on neuvoston ehdotus? Neuvoston ehdotus on äh, leikata rahastojen äh, määrärahoja. Äh, maksumäärärahoissa neuvosto ehdottaa, että leikataan 1,075 miljardia euroa. Niinpä se tarkoittaa sitä, että jos katsotaan nyt rakennetta, miten sitä leikataan, jokainen rahasto, varsinkin aluerahasto, leikataan 120 miljoonaa sosiaalirahastossa, alueellinen sosiaalinen rahasto 129 ja sitten 328. Ja sitten kun leikataan yksi miljardi, rahat ovat, määrärahataso on korkeammalla kuin 2010, mutta ongelmana on se, että jos katsotaan 2010-2009 vuosia, oltiin hyvin matalalla tasolla varojen käytössä verrattuna aikaisempaan rahoituskauteen. Ja ongelma on nyt se, että maat yrittävät saada yhä enemmän, jotta ne pääsisivät mukaan tuohon junaan, joka, josta jäätiin nyt kriisin takia. Ja meidän pitää miettiä, pitäisikö olla samaa mieltä neuvoston kanssa vai ei. Tämä on pääkohta, koska pääongelmana on se, minä uskon, että maat yrittävät parantaa tätä absorptiotasoa. Siellä puhuttiin neljästä vuodesta. Nyt maksumäärärahat kumuloituvat, sitoumuksista ei puhuta. Ja nyt kumuloituvat maksumäärärahat verrattuna sitoumuksiin. Siellä ero on 100 miljardia. Siinä on iso iso kuilu viidessä vuodessa, mutta neuvosto yrittää leikata varoja. Ja meidän valiokunnallamme on yksi vakava kysymys. Pitäisikö olla samaa mieltä, jos ei ole muuta mm, mahdollisuutta. Minun mielestäni se on liikaa, eikä nyt tarjota minkäännäköistä tietoa siitä, mitä on tarkoitus tehdä. Ainoa tieto liittyy siihen, että saatavissa olevan tiedon mukaan ehdotamme että leikataan 1,075 miljardia otsakkeessa 1b. Ja tästä meidän pitää miettiä, olemmeko samaa mieltä vai suostummeko pienempään leikkaukseen tai sitten ei ollenkaan. Kiitoksia. Tähän pieni mennyt siihen, mitä herra Godmanis sanoi. Meidän pitää ymmärtää kyllä se, että Euroopan komission ehdotus on sellainen, että se perustuu ennusteihin, joita jäsenvaltiot tarjoavat, ja komissio leikkaa yleensä jo siitä, mitä jäsenvaltiot esittävät, joten tämä, nämä määrät ovat jo pienemmät kuin mikä on ennuste. Ja nyt jos vielä leikataan niin ennusteetkin kun jo ovat vähemmät, niin tämä ajatus, jota Laslo Surjan ehdotti, että palataan komission ehdotukseen, se on melkoisesti oikeutettu. Ja sitten Mikael Freude. Ja kollega Goodmanis hat ja... Kollega Goodmanis eh, toi esille ratkaisevan poliittisen kysymyksen, eli sen, miten, minkä kannan me otamme tässä yleisessä talous- ja rahakriisissä, kun jäsenvaltioilla on suuria tuloongelmia budjeteissaan ja tämä on minusta ratkaiseva kysymys ja, ja kysymys siitä, sanommeko mekin, että jos jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että jäsenvaltioiden budjetissa, budjeteissa tulee aluevaroja säästää, ja kun siellä on suuria budjettivajeita, niin että silloin myös Euroopan tasolla on annettava konsolidointipanos ja minun mielestäni me emme tätä voi jättää huomiotta täysin. Tuo, mitä Goodmanis toi esille, niin sillä on tämän varojen käyttö käyttöasteen kanssa tekemistä. Käytetäänkö näitä varoja ja ilmiselvästi tässä näitä ei käytetä. On suuria eroja yksittäisten alueiden välillä käyttöä asteet ovat valtioissa ja, ja tavoitteissa erilaisia. Ja näin ollen on hyvin ongelmallista, että meidän tulisi luopua budjettivaroista sillä perusteella, että sanotaan, että ei rahoja käytetä ilman, että eh, katsotaan, mitkä syyt ovat olleet perustana siihen, ettei varoja ole voitu käyttää. Ja näin ollen meidän täytyy tässä, eh, meidän ei tule eh, tässä lähteä mukaan ennen kuin tiedämme, miksi näitä varoja ei ole käytetty. Ja minusta meidän täytyy saada, meillä on oikeus odottaa tietoja tästä ennen kuin, ennen kuin lähdemme mukaan. Ja me tästä syystä tulisi varojen käyttöasteesta saada, saada raportti, e, eikä vain, vain suostua siihen, että, että varoja vähennetään tältä osin. Meidän tulee keskittyä siihen, että pakotamme komission yhdessä jäsenvaltioiden kanssa E, kertomaan, mistä syystä varoja ei ole käytetty. Kostinaru vielä. Kiitoksia kovasti. Ensiksi haluaisin onnitella herra Surjania tästä lausunnosta. E, minä viittaisin näihin pilottihankkeisiin e, ja tässä Tonavan Tonava-strategia. Siinä tuetaan äh, hankkeita, 16 hanketta, jotka liittyvät äh, Tonavan makroalueen erityistarpeisiin ja halutaan vahvistaa alueellista identiteettiä mahdollisesti. Äh, ollaan sen kannalla, että lisät, yhdistetään tämä hanke Tonavan alueeseen, niin kuin Surja sanoi, täytyy katsoa, että nämä hankkeet ovat yhteen sopivia ja tämä olisi hyvä tapa voittaa aikaa, eikä oltaisi sitten kilpailutilanteessa valiokunnassamme. Ja sitten me olemme sitä neuvoston ajatusta vastaan, että säilytetään maksumäärärahat, mutta vähennetään tai eh, maksusitoumusmäärärahat, mutta vähennetään maksumäärärahoja. Meidän mielestämme ei pitäisi vähentää maksumäärärahojen tasoja ja nykyinen eh, taso pitäisi säilyttää. Tämä on esittelijän ja puheenjohtajan ajatus. Ne ovat eh, sellaisia, jotka, joiden kannalla olemme. 2011 Jotkut maat äh, kyllä elpyvät, äh, osoittavat merkkejä siitä ja käyttöaste on korkea, varsinkin ajatellen äh, suuria hankkeita, infrastruktuurihankkeita. Ja jos vähennetään rahoitusta, se automaattisesti vaikuttaa myös siihen, miten täysin täyteen pannaan näitä 2013 hankkeita. Herra Obermaier. Danke, Frau Vorsitzende. Ja unterm Strich... Kiitos puheenjohtaja. Tässä on jo todettu, että tässä ei mitään suurta rahojen kasvu tapahdu ja meidän täytyykin tässä nyt, minä uskon, kun tässä äh, leikkauksia yritetään, jotka on tuotu esille ja ne perustuvat siihen äh, rahojen käyttöasteeseen, jos ei näitä syitä voida ilmoittaa, niin silloin sitä ei myöskään tule hyväksyä. Uskon, että tässä kriisivaiheessa, jossa edelleen ollaan ja alueet ovat, on hyvin tärkeää, ettei tässä tapahdu taantumaa, että tässä vaiheessa juuri kun on näitä pilottihankkeita esitetty, niin ne pannaan käyntiin ja rahoitetaan tässä ei tietenkään pitäisi mitään erityisvaroja olla, mutta kuitenkin on ajateltava, olisiko järkevää kaikki, kaikkia rahoittaa tähänastisessa muodossa, kun tässä myöskin on aluepolitiikassa mahdollisuus käyttää lähentymisvaroja. Meillähän on äh, esimerkiksi Turkin osalta ongelmia eurooppalaisten arvojen toteuttamisessa ja siellä varoja kenties tärväytyy ilman, että voidaan valvoa, mihin niitä käytetään. Ja näin ollen ei tulisi tällais, tätä lähentymisstrategiaa ehkä tässä muodossa toteuttaa ja meidän tulisi keskittyä järkeviin on, projekteihin ja, ja kun taas semmoisiin ei usein ole varoja, niin tässä voitaisiin keskustella tämän lähentymistuen järkevyydestä tässä muodossa. Äh, eh, kiitoksia sitten Joachim Zeller. Ähm, Puheenjohtaja, tämä kirjallinen ja, ja Suullinen äh, lausunto Surjanilta herättää minussa ähm, vähän ähm, epämiellyttäviä tunteita. Mehän olemme tässä melko, melko, melkoisessa sumussa niin kauan kuin neuvosto ei omaa kantansa tuo. Me voimme paljon puhua, mutta meillä ei ole varmuutta toimien mahdollisuuksista. Ja tässä tuotiin jo esille se, että rahoja ei käytetä varoja ei, niiden käyttöasteista ei ole tarkkoja tietoja. Syitä kuultiin eilen eh, kansallisilta parlamenteilta. On ongelmia yhteisrahoituksen suhteen eh, budjeteissa ja toisaalta myös ihan rehellisesti on myönnetty, että mailla on, mahdoll- on ongelmia tietotaidossa näiden projektien osalta ja näin ollen rahoja ei pystytä käyttämään ja tämä on asia, jota ei tulisi unohtaa, että miten me mahdollisesti, mahdollisesti voisimme näitä alueita auttaa yhdessä komission kanssa, jotta ne pystyisivät varoja hyödyntämään. Keskustelumme käydään nyt kahdella tasolla. Toisaalta on vahvistettava kohesiopolitiikan menestystekijöitä. Toisaalta me emme tiedä, onko perusta, eli rahoitus olemassa tulevaisuudessakin, koska jäsenvaltiot, jotka todellisuudessa sitten budjetit maksavat eivät pysty antamaan tarkkoja tietoja tilanteesta ja meillä ei ole myöskään tietoa siitä, miten jäsenvaltioilla tämä rahoitusvakausohjelma vaikuttaa tähän. Komission tulee 60 miljardia tämän 740 miljardin puitteissa rahoittaa ja mistä nämä 60 miljardia tulevat, sitä ei ole kukaan sanonut ja meidän täytyy nyt komissiota vaatia raportoimaan meille, mistä se nämä varat aikoo saada. Ja nyt on jo huhuja liikkeellä, että ei käytettyjä varoja rakenne Eh, politiikasta ovat ihan tervetulleita näiden aukkojen täyttämiseen tämän eh, rahoitusvakautusohjelman kohdalla. Ja on, toimitaanko näin, sitä me emme vielä tiedä. Tästä voidaan nyt siis eh, kohesiopolitiikasta käydä teoreettista keskustelua. Ja jos ei nyt kuitenkaan tiedetä, mikä perusta on, niin, niin silloin meidän täytyy niiltä, jotka haluaa, niille, jotka tämä, tätä sitten lopulta toteuttavat, niiden kanssa ää, ää, ottaa huomioon se, että tällaiset keskustelut ovat ihan tyhjää nyt mennään kesätauolle. Tietenkään politiikassa ei ole koskaan taukoja ja syyskuussa meidän tulee näihin asioihin nimenomaan keskittyä ja keskustella komission kanssa ja, ja saada nämä vastaukset eh, silloin. Ilman niitä ei päästä jatkossa tuloksiin. Thank you. There's no others. Kiitoksia. Nyt ei taida olla muita puhujia ymmärtääkseni, joten pyytäisin, että Laslo Surjan vielä vastaa kysymyksiin. Thank you very much, uh, dear colleagues. Uh, thank... Kiitoksia kollegat, kiitoksia näistä kommenteista ja ohjeista. Mielestäni oli hyvin kiinnostava keskustelu tässä. Ja ajattelin vähän tässä antaa vastauksia. Niin, ensimmäiseksi sanon, jos kerran käännös oli hyvä, niin te sanotte kuitenkin, että te olette tätä vastaan. Mutta sitten kuitenkin sanoitte justiinsa sama kuin minä, ei täällä mitään ristiriitaa ole. Kaikkein tärkein asia, jonka otitte esille, on, oli se, että onko meidän aluekehitysvaliokuntamme päättänyt yrittää puolustaa näitä numeroita, joita komissio meille ehdottaa siinä viimeisessä neuvottelussa neuvoston kanssa, jonka tulemme käymään. Minä ymmärrän aivan hyvin kollegat, jotka nyt puhuivat he ovat suurin piirtein samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi puolustaa näitä numeroita. Tämä on esittelijänne eli minunkin näkemys. Minä puhuin siitä mahdollisuudesta, että loppujen lopuksi menetämme jotain. Kaikkihan on mahdollista. Ja hyvät syytkin tähän ovat. Jotkut teistä mainitsivatkin, miksi me menetämme jonkun jotkut näistä asioistamme. Meillä täytyy kuitenkin olla nyt sopiva taktiikka. Ja tällaisista taktisista syistä minä toivon, että syyskuussa laaja enemmistö meidän valiokunnastamme äänestää tämän lähestymistavan puolesta. Aivan kuten te sanoitte juuri rouva puheenjohtaja, että tämä on Euroopan komission näkemys on ihan perusteltu. On tietenkin ymmärrettävää tai selvää, että näitä täytäntöönpano etenee. Ja kun tiedämme, minkälaisia varoja oli käytettävissä, niin projekteja aloitettiin. Maksut tulevat sitten myöhemmin. Kausi 2011-2012 on tällaista kasvavan rahoituksen aikaa. Ja se on myös taktinen askel neuvostolta, eikä muuta. Sitten lopuksi sanoisin, että meidän pitäisi olla yhtä mieltä siitä, että kohesiopolitiikka, aluekehityspolitiikka ei ole, eivät ole mitään ongelmia, vaan ne ovat osa ratkaisusta. Meidän täytyy miettiä, kuinka voimme taloustilannetta eri maissa parantaa. Meidän ei pidä vähentää varoja, vaan lisätä. Oh, tietenkin tässä nyt tulee ongelmia, e, ongelmia ja rajoja vastaan, niin tällainen reaalinen budjettivarojen kasvattaminen on mahdottomuus. Pilottihanke on sellainen asia, josta komissio ehdotti herra Deutschillasin minulle itselleni ja teillä on, on ehdotuksia, siis kolme erilaista ehdotusta, jotka olisi järkevää, jotka olisi järkevää yhdistää ei ihan täydellisesti, mutta kuitenkin keskustelemalla voisimme löytää hyvän ratkaisun. Olen aivan toiveikas sen suhteen, että meillä tulee hyvää työtä tässä tehtyä jatkossa. Toivon kaikkien ymmärtävän, että tässä vaiheessa makroaluepolitiikka ei tarkoita mitään lisärahoitusta, vaan se on lisättyä yhteistyötä alueilla – Pilottihankkeet sitten ovat sellaista, mihin on oma, ra, oma raha. Ne eivät käytä kohesiorahoja eivätkä rakennerahoja. Haluaisin myös kertoa teille, että mitä vakauspakettiin tulee tämä uusi 60 miljardin, 60 miljardin äh, summa, niin se ei ole rahaa. Se ei ole eurooppalaista rahaa. Se ei ole sellaista rahaa, joka kerättäisiin eri, eri lähteistä ja pantaisiin pussiin. Se on sellainen asia, summa, jota toivotaan, te koskaan käytetä. Ja sitten meidän pitää olla päätös valmiina, kuinka se käytetään, jos sitä päätetään käyttää. Ja miten tämä uusi mekanismi sitten tulee jäsenvaltioiden tueksi? Se tarkoittaa sitä, että komissio tulee, lähtee markkinoille ostamaan rahaa matalalla korolla, koska luottamus Euroopan komissioon ja Euroopan unioniin on huomattavasti parempaa ja vankempaa kuin luottamus yksittäisiin jäsenvaltioihin. Siksi markkinoilta komissio saa halvemmalla rahaa, lainarahaa kuin jäsenvaltiot. Ja tämä raha sitten siirretään jäsenvaltioiden kautta käyttöön. Ei ole siis kysymys siitä, että meidän rahamme kohesiopolitiikasta siirtyy tähän tarkoitukseen. En ymmärrä kaikkia yksityiskohtia, mutta se on aivan selvää, että aluekehitysrahoista tai kohesiorahoista ei käytetä tähän uuteen välineeseen penniäkään. Hyvä, että te otitte tämän asian esille, koska hyvin paljon väärinymmärryksiä vielä on. 60 miljardia, sehän on yli puolet puolen vuoden budjetista koko EU:ssa ja siitä ei ollut selvyyttä, että mitä tämä raha on, mutta nyt se selvisi. Kiitoksia kommenteista. Ja vankasti tässä nyt toivon, että kun kaikki teidän näkemyksemme ja tarkistuksemme otamme huomioon, niin tämä vaikliokuntamme saa aikaiseksi hyvän lausunnon annettavaksi Kobulle. Ja varmaankin suht lähelle tavoitteita me pääsemme. Kiitoksia. Nyt rouva äh, Kallenva sanoo vielä muutaman sanan. Sydämellinen kiitos, että saan vielä äh, lausunnon latian jälkeen puhua. Nämä, minä olin toivonut sitä, että me yhdessä aluepoliittisena valiokuntana ennen kesätaukoa annamme selkeän merkin jäsenvaltioillemme rahoituksesta tulevaisuutta ajatellen. Kaikissa muista asioista tulee tarkistuksia, mutta tässä asiassa ollaan yksimielisiä ja minusta meidän tulisi nämä kaksi kuukautta kotona käyttää sen, se esille tuomisoon, ettei kehitystä tapahdu, jollei alueelle anneta tarvittavia varoja, koska alueet ovat talouden moottori työllisyys paikan päällä tarvitsee impulseja ja tukea, jotta haluta, jos halutaan uskottava 2020 strategia, niin silloin ei voida vetäytyä ja tässä sanoa, että vähemmilläkin varoilla pärjättäisiin. Meidän täytyy tämä ilmaista selvästi, koska me tiedämme, mikä jäsenvaltioiden rahoituksen suhteen on, on tämä tilanne olemassa tällaisena. Meidän täytyy antaa signaali siitä, että tiedämme, mi, miten kehitys jatkossa tapahtuu ja mikä, missä, miten työllisyyden tulee jatkossa tapahtua. Kiitoksia. Meidän täytyisi nyt päättää määräajasta tarkistuksille. Se on hyvin lyhyt määräaika. Lars voi sanonut, että niin kuin tavallisesti meillä on hyvin tiukka aikataulu näille budjettimenettelyille. Meillä ei ole paljonkaan aikaa, joten määräaika tarkistuksille tiukka 26. heinäkuuta. Ja muistutan teitä vielä siitä, että me äänestämme 6.9. Käsittääkseni me äänestämme sekä Laslon tarkistuksista, että teemme päätöksen myös pilottihankkeesta. On tärkeää siis, että koordinaattorit ottavat vaste, vastaan haasteen pilottihankkeista ja meidän täytyy olla valmiina tekemään pilottihankkeista päätöksiä syyskuussa. Ja vielä lopuksi näistä hankkeista. Tämä on ikään kuin lisätaakka joka asetetaan Euroopan komissiolle, kun pilottihankkeet ovat käynnissä. Meillä on edessämme ainoastaan hankkeiden rahoitus, mutta ei tätä kapasiteettia ajatellen hankkeita. Silloin täytäntöönpano ei onnistu. Siitä syystä kiinnittäisin huomiota siihen, että kun päätetään uusista hankkeista, niin meidän pitäisi miettiä myös sitä, että Eikö meidän pitäisi tukea myös komission kapasiteettia ja kykyä pyörittää näitä hankkeita? Esimerkiksi Itämeristrategia, siinä lisät, lisättiin 20 miljoonaa euroa ajatellen juuri sitä, että pystytään pyörittämään näitä hankkeita, jotka liittyvät strategiaan. Se tulikin sitten budjetin ulkoiseen osaan ja sitten äh, käsittääkseni siinä tuettiinkin äh, naapureita. Meidän pitäisi myös kiinnittää huomiota rahoituksen rakenteeseen. Tässä siis äh, viimeinen esityslista kohta 26. heinäkuuta kello 12 on määräaika tarkistuksille, joten Katsokaa, että pysytte siinä. Seuraava kokous on 6. syyskuuta maanantaina. Ja se on kello 19. Kello 19 Strasbourgissa. 19.20.30. 6. syyskuuta Strasbourgissa. Niin, Rova Delli. Merci beaucoup. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tietää, että miten sitten syyskuussa voisimmeko vihdoin viimein, voisimme Urban-ohjelmasta saada eh, arvion, tämmöisen jälkikäteisarvion. Voisimmeko pitää tällaisen kuulemisen? I am not prepared to... Minä en nyt ole valmis vastaamaan tähän täysin, mutta eh, kyllä me käytämme tälle asialle enemmän aikaa kesän jälkeen. Keskustelemme komission kanssa, ovatko he valmiita kertomaan tästä arviosta. Ja sitten sama pätee budjettiin, joku muu sanoi, niin Joachim sanoi, että me emme vielä riittävästi tiedä, joten voimme keskustella komission kanssa, jotta tietäisimme paremmin, missä mennään täytäntöönpanovaiheessa. vaiheessa Kiitoksia siis. Saimme kokouksen päätökseen, jos ei muita asioita tule esiin, niin ensinnäkin tarkistukset, ne pitää hoitaa seuraavan kymmenen päivän aikaan. Mutta toivotan teille kuitenkin hyvää lomaa ennen syyskuun kokouksia. Haluaisin kiittää myös tulkkeja. Kiitos. Oikein hyvää kesää.